Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me apologize you. Kollegat, pyydän anteeksi, että aloitamme hiukan myöhempään kuin tavallisesti. Lopetamme ensimmäisen trilogiamme vasta kolme minuuttia sitten televiestintäpaketista. Rova Pilar Castillo oli siellä tärkein naishenkilö, sitten Rova Toija oli paikalla myös, kaksi naista, jotka edustivat ITRE-valiokuntaa, myös muita kollegoja, kollegoja varjoesittelyitä oli paikalla. Tämä oli aika onnistunut tilaisuus, en tiedä onko Patricia samaa mieltä, todennäköisesti on, nyökkäilee, hyvä. Mutta paljon työtä meitä odottaa, aivan erityisesti taajuuskysymyksestä ei oltu päätetty vielä neuvosto. Se on iso ongelma täällä parlamentissa meille, mutta ehkä muita kysymyksiä pystytään ratkaisemaan lähitulevaisuudessa. Se olisi hienoa. En kylläkään tiedä, mitä se nyt tarkoittaa tämä lähitulevaisuus. Ehkä vuotta, koska me odotamme, että neuvosto, odotimme neuvoston yhteistä kantaa lähes yhden vuoden. Joten ollaan nyt kuitenkin sitten toiveikkaina. Hyvät kollegat esityslistasta. Haluaako joku muuttaa jotakin? Ei. Sitten muut asiat ovat sitten ihan viimeisenä. Minun ilmoitukseni teille. Haluaisin muistuttaa siitä, että koordinaattorit päättivät peruuttaa ITRE-kokoukseen maanantaina 13. Anteeksi, varautuu puheenjohtaja Seskovits meidän kanssamme. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi teidät. Minä joudun käymään läpi joitakin teknisiä kysymyksiä ja tässä menee jokunen minuutti, ei kauaa. Pyydän anteeksi tätä. Siis ensin pe- pe- perustetaan ITREn kokous 13. huhtikuuta maanantaina iltapäiväkokous, julkinen kuuleminen sisäenergiamarkkinoista, joka tukee e- energiaunionia. Alun perin se oli piti, tarkoitus pitää 13. huhtikuuta. Se pidetäänkin uudessa ITRE-kokouksessa maanantaina 20. huhtikuuta tänä vuonna kello 15 eteenpäin. Tiistain kokous 14. huhtikuuta pidetään suunnitelman mukaisesti. Teillä on tietoja näistä myös kansallisuuden koordinaattorit päättivät pitävä kokouksen tiistaina kello 9.10. ITREn normaali kokous alkaa huomenna kello 10 äänestyksillä. Mukava aika teille huomenna, koska aloitamme vasta kello 10. Sitten toinen tärkeä tieto erittäin tärkeä. Haluaisin muistuttaa teitä, että digitaaliunionin työryhmä on perustettu ja kutsut lähetettiin viime torstaina teille sähköpostitse. Haluaisin ilmoittaa, että perustava, järjestäytymiskokous pidetään nyt tällä viikolla torstaina kolmen päivän kuluttua 26. maaliskuuta kello 11 kello 12.30 saakka järjestäytymiskokous siis. Ja meillä on kaksi osuutta kokouksessamme. Järjestäytymisosuus, jossa keskustellaan työjärjestykysymyksistä ja toinen osa siellä keskustellaan äh, Robert Madelin kanssa, joka johtaa DG Connectia haluaisin kutsua lämpimästi kaikki teidät ITRE-valiokunnan jäsenet osallistumaan tähän kokoukseen ja toimimaan aktiivisesti digitaalikysymysten kohdalla. Digitaaliunioni tai digitaalitalous on aiheena. televiestinnän sisämarkkinat, kaikki nämä kysymykset ovat todella kiinnostavia ja niistä tullaan puhumaan kokouksen yhteydessä kohdalla. Kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta. Teillä olette tiedot näistä kansioissanne. 21. 22. tammikuuta ja 26. tammikuuta tänä vuonna. Jos kommentteja ei tule, niin näitä pöytäkirjoja pidetään hyväksyttynä. Viimeksi Strasbourgissa, kuten te muistatte, me pidimme epäviralliset kokouksemme Itressä niin mukana oli komission jäseniä ja varapuheenjohtaja, näistä ei ole pöytäkirjoja. Ja nyt voimme käsitellä kohtaa numero neljä, energiaunionia koskevan strategian täytäntöönpanon seuraavat vaiheet, keskustelu energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maros Sefkovicin kanssa mukava toivottaa teidät jälleen tervetulleeksi meidän va- valiokuntaamme. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, nimittäin kuulemisen jälkeenkin olemme teidät tavanneet, mikä on hieno asia. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että ITRE-valiokunta on jo keskustellut varapuheenjohtajan kanssa 26. helmikuuta ennen kuin energiaunionista mitään oli vielä hyväksytty. Ja jälkeenpäin sitten 25. huhtikuuta esiteltiin tämä paketti Euroopan parlamentin täysistunnossa. Herra vaarapuheenjohtaja, mehän tapasimme hetken aikaa tässä ennen kokoustamme. Hän tulee esittelemään seuraavat vaiheet, kun toteutetaan strategiaa Kaikkein tärkeintähän aina on täytäntöönpano, niin kuin hyvin tiedämme, jos ajatellaan parempaa lainsäädäntöä, suurempaa tehokkuutta, niin silloin kyllä täytäntöönpanolla on erittäin suuri merkitys. Tähän strategiaan liittyy 15 kohtaa ja olisi kiinnostavaa, että ITRE saisi enemmän yksityiskohtaista tietoa sekä laajuudesta että aikataulusta ja seuraavista lainsäädäntöaloitteista. Tätä kautta ITRE-valiokunta pystyisi laatimaan asianmukaisella tavalla strategisen suunnitelman asiasta ja painottamaan työtämme ja toimintaamme tämän vaatimalla tavalla. Ja nyt haluaisin pyytää varapuheenjohtaja Seskovitsia pitämään johdantopuheenvuoronsa. Olkaa hyvä, teidän, teillä on puheenvuoro. Uh, Mr. President. Kiitos oikein paljon. Hyvä puhemies, hyvä Hirsi, hyvät edustajat. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että on hienoa olla täällä paikalla taas kerran keskustelemassa kanssanne tästä hyvin tärkeästä energiaunionin asiasta. Haluaisin kertoa teille, missä tällä hetkellä mennään. Niin kuin puhemies juuri sanoi, me tapasimme kaksi kuukautta sitten. Meillä oli hyvin yksityiskohtainen käsittely ja keskustelimme siitä, mitä halusitte mukaan energiaunionin strategian. Tiedän, että tunnette asiaa, olette siihen syvästi perehtyneitä ja toivottavasti sieltä löytyy nyt suurin osa sitä aiheista, jotka otitte esille minun kanssani ja myös aikaisemmissa keskusteluissa, kun puhuitte energiasta ja ilmastosta. Toivottavasti kaikki tämä löytyy siis energiaunionin puitestrategiasta. Te olette varmasti voineet havaita, että olen pitänyt sanani, eli energiaunioni strategian hyväksymisen jälkeen tulin heti tänne paikalle Euroopan parlamenttiin täysistuntoon sitä esittelemään. Ja haluaisin kiittää tästä myönteistä kokemuksesta tuosta keskustelusta. Havaitsin, että kaikki suurimmat parlamenttiryhmät olivat sen kannalla, että pitäisi olla integroitu energiaunioni. Tuon keskustelun jälkeen on tietysti kovasti tehty töitä eri jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että ympäristöneuvosto ja energianeuvosto ja liikenneneuvosto, erityisesti Euroopan neuvosto, antaisivat täyden tukensa tälle uudelle lähestymistavalle, kun tulee tämä uusi siirtymäkausi, jota tarvitsemme. On hienoa todeta, että viime torstaina myös Euroopan johtajat antavat täyden tukensa meidän työllemme ja antavat hyvin selvän merkin ilmaistessaan sitoumuksensa lähteä komission ehdotuksesta liikkeelle, kun rakennetaan energiaunionia ja korostettiin kunkin viiden ulottuvuuden merkitystä huippukokous pyysi, että pantaisiin täytäntöön energialainsäädäntö kunnolla, on edistettävä infrastruktuurihankkeita, varmistettava, että toimitaan täysin EU lakien mukaisesti, kun kyseessä ovat kaasun toimitukset ulkopuolelta. Tämä oli asia, jos jonka suhteen oli epäilyä ennen kuin se otettiin mukaan. Energiastrategian johtajat pyysivät myös joustavampaa markkinasuunnittelua ja parempaa yhteistyötä, enemmän ponnisteluja energiatehokkuuden suhteen, älykkäiden eh, rakennusten edistämistä ja myös ilmastopolitiikkaan panostamista ennen COP21-kokousta. Kaikilla näillä aloilla on päästävä korin tuntuviin tuloksiin ja pidettävä huomiossa neljä tärkeää tavoitetta, eli Eli tässä oli valtavasti töitä, jotka saatiin tehtyä päätelmien kautta, mutta sitten seuraava asia, jota puhemies Puse korosti, on nyt alkamassa. Meillä on nyt strategia, jonka suhteen ollaan yksimielisiä, mutta nyt tarvitaan konkretiaa ja konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia sen pohjalta. Ja tähän tarvitsemme täyttää tukea ja yhteistyötä teidän kanssanne. Ja puhemies, tässä vaiheessa keskittyisin neljään tärkeään tavoitteeseen, josta pitäisi lähteä liikkeelle. Ensinnäkin meidän on varmistettava, että mitä energiaa turvallisuuteen tulee. Solidaarisuus ja luottamus eivät ole pelkkiä tyhjiä sanoja. On tehtävä selväksi jäsenvaltioille, että aina voidaan luottaa naapureihin ja kumppaneihin Euroopan unionissa. Ja minä on varmistettava puheenjohtaja Junckerin tavoin, että voimme lisätä viidennen vapauden niin, että energia pääsee virtamaan vapaasti rajojen yli. Ja minä olen ollut yhteydessä viime viikkoina parlamentaarikkoihin eri puolilla Eurooppaa, päätöksentekijöihin asioihin sekä kansallisella että kaupungin, kaupunkien tasolla kansalaisjärjestöihin, yrittäjiin, tutkijoihin ja erityisesti kansalaisiin, mutta kaikilta sain siis tämän saman mielikuvan. Kaikki antavat hyvin selkeän viestin meille, että me todellakin tarvitsemme tätä energian vapaata liikkuvuutta. Ja, energia on, ja Eurooppa on nyt valmis tähän uuteen valtavan askeleeseen, joka tarkoittaa eh, vähemmän keskitettyjä energiamarkkinoita. Ja sitten kolmanneksi on tärkeää huomioida yhä enemmän energiatehokkuus ja tässä huippukokouksen päätelmissä erityisesti korostettiin energiatehokkuutta. Sanottiin, että se on oikein hyvä tapa varmistaa energiaturvallisuus täällä Euroopassa. Tämä on Euroopan neuvostolta hyvä eh, lähestymistapa. Meidän pitää ottaa se huomioon ja todellakin eh, tätä tehokkuutta pitää edistää aina, kun teemme ehdotuksia energian ja ympäristöön ja ilmaston liittyen. Ja neljänneksi meidän on varmistettava se, että me siirrymme vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan siten, että käytämme täysiksi Eh, täysin hyväksi tämän potentiaan, että Euroopasta pitää tulla todellakin maailmanlaajuisesti keskiö uusille tekniikoille, joissa käytetään uusiutuvia energianlähteitä. Tarvitaan uutta innovaatiopolitiikkaa. Joihinkin toimiin tältä osin on jo ryhdytty. Infrastruktuuria rakennetaan. Esimerkiksi viime viikolla minä eh, pystyin näkemään, että Anatolian halki kulkeva kaasu putki, sen rakentaminen aloitettiin ja ensimmäistä kertaa Kaspiajan alueelta tuodaan uutta kaasua eteläistä reittiä Eurooppaan ja tämä on mielestäni todella hyvä tapa monipuolistaa meidän energiatoimituksiamme ja varmistaa energiatoimituksen eh, turvallisuus ja varmuus Euroopassa ja sitten eh, Ranskan, Espanjan ja Portugalin kesken on tehty sopimus siitä, miten energia- ja kaasu voidaan parantaa. Toivottavasti tämä on esimerkkinä muille alueille, joilla tarvitaan lisää ja parempia e, yhteenliitäntöjä. Diplomaattisin ponnistuksin pyritään e, varmistamaan Ukrainan ja Venäjän väliset energiasuhteet. Viime perjantaina minä johdin Venäjän ja e, Ukrainan energiaministerien välisiä keskusteluja. Olin tyytyväinen, että molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että nyt on jo valmistauduttava ensi talven toimituksiin. Komissio aikoo huhtikuun seuraavassa kokouksessa jatkaa tätä eh, edes auttamista. Diplomaattisiin ponnistuksiin pyritään myös myöhemmin tänä vuonna pääsemään Pariisissa sitovan sopimukseen. Tässä eh, komission jäsen Arias Kanjete on kovasti ponnistellut ja näin Euroopan unioni voisi ensimmäisenä eh, taloutena antaa eh, kansalliset eh, panoksensa 2020 jälkeiselle aikakaudelle muille kumppaneille. Meidän pitää käyttää hyväksi nyt tätä eh, tämä vaihe. Meidän pitää pyrkiä vakuuttamaan muut tärkeät tekijät lähtemään samalle linjalle välittömästi. Meillä on myös muita aloitteita, joihin on ryhdyttävä sekä lainsäädäntö että muita aloitteita. Tarvitsemme tiekartan energiaunionia varten viidelle seuraavalle vuodelle, mutta lista on hyvin pitkä, eli mainitsen vain muutaman aloitteen, joita jo työstämme tällä hetkellä. Me valmistelemme älykästä rahoitusta älykkäille rakennuksille. Näin voidaan helpottaa rahoituksen saantia olemassa välineistä. Euroopan neuvosto myös eh, suoraan viittaa rakennusalan tärkeyteen Tämä tarkoittaa sitä, että on todella ryhtyvä toimiin. Me tutkimme nyt kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan saada täysimääräisesti käyttöön rahoitusvälineet, jotta voidaan kohta kertoa teille eh, älykkäästä rahoituksesta älykkäille rakennuksille. Me aiomme myös esittää strategiaa, joka koskee eh, rakennusten lämmitystä ja mm, ilmastointia, sillä täällä on sanottu, että meillä on suuri lämmityskriisi ja me paneudumme uudelleen myös eh, direktiivi, joka käsittelee uusiutuvia energianlähteitä, jotta voidaan huomioida eh, mahdollisuus päästä 2030 tavoitteisiin. Me tarvitsemme eh, vaikutuksen arviointia ja todennäköisesti 2016 pystymme tekemään konkreettisen ehdotuksen parlamentissa on edustettu edistytty kovin tässä markkinavakausvarannossa ja todennäköisesti kohta voidaan päästökauppajärjestelmän uudistusta teille esitellä. Tämä olisi hyvä tapa edes auttaa COP21 kokouksen menestystä ja antaisimme selkeän viestin teollisuudelle, että meihin voidaan luottaa ja että päästökauppajärjestelmä on tulevien tarpeiden mukainen ja aiomme saada aikaiseksi myös selkeät hallintopuitteet, jotka energian unin tarvitsee, jotta se pystyy toteuttamaan lupauksensa. Ja me aiomme huomioida yrityksemme ja edistää työpaikkojen synnyttämistä. Teemme yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta siirtymä on oikeudenmukainen eikä kukaan jää jälkeen siksi, ettei heillä ole tarvittavia uusia taitoja työmarkkinoilla. Ja miten komissio aikaa nyt sitten työstää kaikkea tätä? Huomenna kokoontuu ensimmäinen strateginen kokous, jossa haluamme ottaa oppia Eh, hyvistä kokemuksista, kun energiaunionistrategiaa valmisteltiin. Tähän otetaan mukaan tärkeät komission eh, jäsenet, otetaan eh, poliittinen panos mukaan alusta alkaen. Näin saadaan aikaiseksi mm, projektitiimi, joka horisontaalisessa asioissa tekee sitten hyvää laatuisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka jotka huomioivat kaikki eri ulottuvuudet ja elementit, jotka pitää pitää mielessä, kun lainsäädäntöehdotuksia tehdään. Tiedän, että huomenna keskustelette eh, kollegani Arjaskan Nieten kanssa. Hän varmasti konkreettisemmin ehdottelee näitä lainsäädäntöehdotuksia. Ja lopuksi vielä eh, nopeasti mainitsisin kolme seikkaa. Yksi niistä liittyy hallintoon. Me haluaisimme tältä osin valmistellaan konkreettisia ehdotuksia kutakin jäsenvaltiota varten, että voidaan kertoa, mitä tämä tuo kullekin maalle, mitä hyötyä energiaunionista on minun maalleni, miksi pitää tehdä tältä osin yhteistyötä teidän kanssanne. Haluaisimme tämän viestin antaa poliittisella tasolla, kansalaisyhteiskuntatasolla ja yritysten ja kansallisten parlamenttien tarkkojen tasolla eteenpäin, jotta voidaan aloittaa keskustelu jäsenvaltioiden kanssa energiaunionista. Me teemme teidän kanssani hyvin läheistä yhteistyötä koskien kaikkia lainsäädäntöehdotuksia, jotka listalla ovat, ja haluamme varmistaa myös sen, että voidaan raportointia yhdenmukaistaa, kun jäsenvaltiot raportoivat eh, meille. Näin voimme marraskuussa ensimmäistä kertaa antaa teille eh, raportin energiaunionin tilasta. Tämä on varmasti pohja pohjaa tuolle keskustelulle ja sitten johtajat voivat siltä pohjalta jatkaa joulukuun huippukokouksessa, koska jos haluamme päästä eteenpäin, meidän on puhuttavaa energiaunista kolmella poliittisella tasolla. Me teemme läheistä yhteistyötä kansalaisten ja kaupunkien kanssa, sillä meidän mielestämme on tärkeää edistää tätä älykkään kaupungin ajatusta. Tässä on komission Juncker ja Katainen, Velta Bulls, Korina Kretz ja mukana tekemässä läheistä yhteistyötä, kun mietitään uutta strategiaa älykkäitä kaupunkeja ja paikkakuntia koskien. Tämä on sellainen ajatus, joka saa tukea Euroopasta. Meillä on hyviä esimerkkejä sekä Keski-Euroopasta, Länsi- ja Itä-Euroopassa, siellä Intiassa ja äskettäin Egyptissä on pantu tähän asiaan. Eli meidän on miettävä eh, Euroopan tarpeita ja Kolmeksi minä aion eh, työskennellä, jotta voidaan varmistaa eh, energiaturvallisuus eh, Keski- ja Itä-Euroopassa. Meillä on KESEK-ryhmä, joka koskee näiden alueiden liittäntää muuhun Euroopan unionin. Pitää varmistaa, että kaikki nämä maat voivat todellakin saada kaasu toimituksenkin kolmesta eri paikasta ja meidän on helpotettava tämän alueen parempaa integrointia Euroopan unionia ja tämä tapahtuu lähes vähäisesti energiayhteisömaiden kanssa, jotka ovat tässä prosessissa olleet mukana. Eli hyvät edustajat, hyvä puhemies, haluaisin todellakin kiittää teitä näistä aikaisemmista keskusteluista energiaunionista. Silloin oli kyse vielä valmistelevaa strategiaa. Haluaisin kiittää panoksistanne, joiden avulla on voitu strategiaa parantaa ja oikein suurella mielenkiinnolla odotan myös tulevaa yhteistyötä, jotta energiaunioni voi menestyksekkäästi toteutua. Kiitos. And we Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Nyt alkaa keskustelu. Ensimmäinen kysymys, kommenttikierros, koordinaattorit vuorossa. Kollegat vetoan ei enempää kuin kolme minuuttia. Era Karinson. Kiitos puheenjohtaja. Terveisiä. Tervetuloa varapuheenjohtaja. Pitäisi oikeastaan onnitella, koska neuvoston päätelmät ovat todellakin varsin vahvoja silloin, kun niitä lukee ja näyttää siltä, että, <clears throat> että siinä on vahvaa pohjaa energiaunionin luomiselle. Kiinnittäisin ne kohtaan, en tiedä onko teillä painettuna päätelmistä kohta, äh, kohta D, <clears throat> jossa neuvosto sanoo, että halutaan varmistaa täysi yhteensopivuus kaikkien EU-lakien osalta suhteessa ulkoisiin tuottamiin tuottajiin lisäämällä läpinäkyvyyttä ja, ja vertailukelpoisuutta EUn e energiaturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Totta kai tämä liittyy myös luottamuksellisuuteen kaupallisissa kaasutoimituksissa. Tämä on sellainen asia, josta tiedän, että komissio on tehnyt työtä jo viime vaalikaudella. Siinä tapahtui muutos myös lainsäädännössä, jotta saataisiin aktiivisempi rooli komissiolle neuvotteluissa energiasopimuksista kolmansien maiden tuottajien kanssa – nyt neuvosto näyttää siirtyvän enemmän komission äh, ehdotuksen linjoille tai komission tiedonannon linjoille. Mikä on teidän näppituntuvanne, miten pitkälle neuvosto on valmis todellakin menemään? Tietenkin voidaan sanoa, että halutaan lisää läpinäkyvyyttä, on toinen juttu, että saadaan komissio todellakin äh, äh, luomaan yhteiset elementit näihin kaikkiin neuvotteluihin. Luulen, että on, tämä on hyvin tärkeää unionin kannalta kokonaisuudessaan. Ehkäpä te voisitte kommentoida tätä. Kiitos. Nika. Kiitoksia. Sitten Inka. Sitten Inka. Puheenjohtaja. Käytän romanin kieltä, koska tulkit ovat paikalla. Haluaisin onnitella teitä, komission varapuheenjohtaja, teidän äske, äskeistä puheenvuorostanne. Päivititte tässä meille tilanteen kehityksestä ja sanoitte, että keskustelu yhteisestä energiaunionista on tärkeä kysymys ja nyt meillä on asiasta selkeä aikataulu. Kuluttajahinnat käyttäjähinnat, teollisuuden hinnat, kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja riippuvat kunnolla toimivista markkinoista. Miten vakuutamme kansalaiset ja yritykset siitä, että energian sisämarkkinat ovat hyvä idea. Tämä on aika selvä asia. Me pystymme luomaan sisämarkkinat, jotka ovat tehokkaammin ja näin saadaan hintoja alas. Mitä tulee energiainfrastruktuuriin, yhteen liittämiseen täytyy investoida kautta EUn. Olen tyytyväinen siitä, mitä te tästä aiheesta sanoitte, mitä tulee eteläiseen käytävään, Southern Corridor-kysymykseen ja missä määrin voidaan saada Kaspian mereltä kaasua, koska aikaisemmin ei ollut selvää, miten saavutamme energiat tai tehokkuutta toiminnassa, koska ongelmana oli aina tuonti Venäjältä, mitä tulee kaasua, mutta nyt tämä ongelma pitää välttää ja parantaa yhteenliitäntää Etelä-Euroopassa. Sitten teille kysymys tai ehkä oikeastaan vain ehdotus. Jos meillä on yhteenliitäntäjohtoja tai yhteenliitäntä olemassa EU-ssa, pystymmekö todellakin saavuttamaan ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asentaneet, 10 prosentin tavoite? Viime viikolla esimerkiksi oli auringon pimennys ja ensimmäistä kertaa nähtiin, kuinka ar- haavoittuvainen energiajärjestelmäkin Euroopassa on, koska kun tämä auringon pimennys tapahtui, tuhans, tuhannet megawatit menivät haaskuun ja kokonaisen minuutin ajan oli ö, sähkökatkoksia. Ja oli oikeastaan vain sellainen ihme, ettei massiivisia sähkökatkoksia ollut koko EU:ssa, joten paljon työtä vielä tarvitaan, jotta voidaan taata energian toimitus yli rajojen. Ja vielä lopuksi me tulemme puhumaan huomenna komission ja Serkan Jeten kanssa samantyyppisestä asiasta, mutta yhteenliittännät ovat erittäin tärkeitä. Aiotteko jakaa vastuun Herkan Jeten kanssa tästä asiasta vai miten aiotte jakaa tämän asiakokonaisuuden. Ja mitä tulee ilmastonvastaiseen toimintaan ja muuhun tällaiseen, niin miten aiotte jakaa vastuun tässä asiassa teidän kahden kesken? Koska me emme ole ihan varmoja siitä, kenen puoleen käännymme, jos ongelmia syntyy. Voitteko selventää tämän asian ja vielä kiittäisin kovasti siitä tavasta, jolla toimitte tässä asiassa ja miten suhtaudutte yhteisiin energiamarkkinoihin Euroopassa? Europeiski konservatystyvi reformatorów, pani... EPPstä on äh, edustaja Kievits. Johnson. Szanowny panie komisarzu. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, komission jäsen. Yksiselitteisesti energiaan Euroopassa täytyy tukeutua siihen, että meillä on korkeampi energiatoimitusten varmuus ja turvallisuus, ja jossa tukeudutaan keskinäiseen luottamukseen ja solidaarisuuteen ja tämähän on tullut selväksi. Pyytäisinkin teitä, herra komissaari, että voisitte selvittää sitä, että mitä tämä käsite tarkoittaa ja, ja miten te seisotte sen takana. Minusta tämän asiakirjan tekijät lähtevät siitä, että luottamus toisiaan kohtaan energiaunionin osalta on oikeastaan tärkeä tekijä. Meidän täytyy samalla vähentää hiilen kulutusta. Mikä tilanne on hiilen suhteen energialähteenä? Nyt jos me yritämme saada uusia nykyaikaisia puhtaita ja päästöjä ja päästö, päästövähäisiä energiamuotoja, niin silloin täytyisi tietää, mikä on hiilen rooli. Tämähän ei koske pelkästään strategiaa meidän omassa maastani puolessa, vaan se on suora uhka meidän energiatoimitusten varmuudelle ja turvallisuudelle jos me olemme enemmänkin riippuvaisia muista energialähteistä, en ole enää varma, onko tämä niin suotuisa ajatus. Katsotteko, ajatteletteko te niitä vaikutuksia Puolan tapaisiin maihin, mutta myös muihin maihin, jossa tilanne on samantapainen? Ja kun katsotaan Euroopan neuvoston päätelmiä, erityisesti energiaunionin osalta, niin siellä nähdään, että ensinnäkin ei, ei otettu huomioon energialähteiden asemaa suhteessa toisiinsa. Ja mikä on kaasun tilanne ja kolmanneksi monissa maissa on, on kyse myös kriisimekanismin rakentamisesta ja energiavarastoinnista. Ja mikä tilanne on sen suhteen, että luodaan oikeudelliset ja taloudelliset puitteet silloin, kun puhutaan ei tavanomakaisista energialähteistä, kuten esimerkiksi liuskakaasusta. Ja viidenneksi eh, tässä puhutaan eh, radikaalista energiamuotoja monimuotoisuudesta – tällainen energiaunioni antaa mahdollisuuden äh, nopeaan talouskasvuun ja kehitykseen Puolan tapaisissa maissa, mutta sen lisäksi näyttää siltä, että pitkällä aikavälillä olemme kuitenkin riippuvaisia energian tuonnista, ja tämä on minä kyllä kysymyksiin, jonka haluan toistaa. Mikä on tilanne solidaarisuuden ja luottamuksen periaatteen suhteen? On, olemme kuulleet monia mielipiteitä tästäkin. Ja ja mitä neuvosto nyt kaavailee energia, eri energiamuotojen osalta ja hiilen käytön vähentämisen osalta. Meillä on myös ilmastoagenda. Ehkä dokumentin nimeä pitäisi muuttaa. Ei puhuta energiaunionista, vaan energia- ja ilmastounionista voitaisiin puhua. Tämähän on oikeastaan, se on kysymys ilmastopolitiikasta, jota ajetaan – myös Saksan tapaisessa maassa. Ja minä epäilen myös tätä solidarisuutta. Tässä on kuitenkin kysymys erityisistä eduista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Petersen Aldesta. Thank you. Thank you, chair. And... Uh, Kiitos, puhemies. Aivan siksi haluaisin onnitella varapuheenjohtaja Shevchovicia tästä valtavasta työstä. Ja on hienoa, että taas kerran pääsemme keskustelemaan hänen kanssaan täällä valiokunnassa ja parlamentissa. Tämä osoittaa, että hän on todella valmis tekemään yhteistyötä tämän tärkeän asian tiimolta meidän kanssamme. Haluaisin puhua asioista, jotka ovat tärkeitä alderyhmälle, eli hallinnointikysymyksistä ja rahoituksesta. Oli mielenkiintoista kuulla tämä ajatuksenne, joka koskee maakohtaisia raportteja ja että vuosittainen katsaus luotaisiin energiaunionin tilaan. Tämä on hieno mahdollisuus käsitellä keskeisiä asioita. Kaikki tiedämme, että e-, energiayhdistelmä on kunkin maan päätettävissä oleva asia perustamissopimuksen mukaisesti. Kuitenkin tarvitsemme sellaiset energiamarkkinat, jotka parantavat yhteen liitäntää ja tarvitaan myös lisää uudistuvia energian lähteitä käyttöön. Mutta tästä huolimatta on voitu havaita, että edistymistä on tapahtunut. On hyvä myös, että neuvostossa eh, mennään oikean eh, suuntaan, kun puhutaan 10 prosentin yhteenliitäntä tavoitteesta. Voidaan puhua siitä mikä on kunnianhimon taso, mutta hyvä, että tämä on siellä mainittu. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette varapuheenjohtaja tästä päädilemmasta ja siitä, mitä neuvostossa on keskusteltu kansallisesta suvereniteetista ja mitä voidaan tehdä yhdessä unionin vahvistamiseksi. Ja haluaisin sitten kommentoida myös neuvoston päätelmien kohtaa 2b. Siinä puhutaan täydestä täytäntöönpanosta olemassa olevalle energialainsäädännölle. Mitä tarkoitatte tälle? Viitt- viittasitteko näihin maakohtaisiin raportteihin juuri tältä osin? Ja sitten vielä loppukysymys, toinen, toistaisin vielä kysymyksen, joka koskee rahoitusta, kun on sellaisia hankkeita, jotka liittyvät yhteiseen etuun, niin voidaan miettiä, kuinka moni näistä hankkeista on sellaisessa vaiheessa, että ne ovat melkein elinkelpoisia jo sääntely tästä rahoitusnäkökulmasta. Miten voidaan varmistaa, että nämä tärkeät hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen ja että ne voivat todellakin eh, edetä? Ja sitten mitä mieltä olette siitä, että otettaisiin hankkeita mukaan tähän yhteyteen? Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä olette. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Turmas vihreistä. Eh, thank you very much. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän varapuheenjohtaja Seskovitsia. Te ja teidän työryhmänne komissiossa on todellakin tässä tehnyt paljon työtä. Emme ole kaikesta tyytyväisiä, mutta pyritään saamaan tämän täysin voimaan vuoteen 2020 mennessä varmistetaan, että energiatehokkuus ja vasta energiasta on olemassa lainsäädäntöä ja py- Tämä kriisi Venäjän kanssa on myös tällainen lämmityskriisi ja pitää ryhtyä tässä uusiin aloitteisiin. Nyt ensimmäistä kertaa annetaan rooli kaupungeille Euroopassa ja se on mielestäni ihan ratkaisevan tärkeää, koska me tarvitsemme tämän tyyppistä liikettä ja tämä on tärkeää myös makroalue markkinoille, koska mielestäni se on ainoa tapa saada luottamusta, jotta voidaan voittaa tämä täydellinen epäloogisuus, kun vaaditaan sisämarkkinoita ja energiaunionia ja kuitenkin on tällainen kansallinen, tarkasti säännelty energialähteiden valikoima käytössä. Sehän on suunnilleen ristiriita tässä. Sitten kolme kommenttia. Tulee kaasun toimitusten avoimuuteen, siinä on toimittu oikein, samoin neuvoston päätelmät ovat hyviä, mutta kysyisin kuitenkin, mitä teemme maalle, kuten Unkari, jos on yksi sellainen maa, joka syistä, jota se saattaa olla, toimii täysin soidusperättä vastaan suhteessa muihin jäseniin, niin mitä ajattelette tästä? Kun ajatellaan tätä avoimuutta, niin loppujen lopuksi meidän pitäisi pystyä myös toimimaan, jos joku toimii täysin vastoin EUn energiaunionin etuja. Ja toiseksi vapaa sähkön virtaus, loistava käsite, mutta jos on kyse vapaasta virtauksesta täysin vääristyneillä markkinoilla, missä ei ole mitään todellis, äh, kustan, arvioita kustannuksista ja hinnoista, niin silloin tässä voidaan, tämä voi johtaa varsin outoihin päätöksiin. Komissio on laatinut tutkimuksen valtion tuista energiasektorilla ja fossiiliset polttoaineet saavat eniten sitten ydinvoima ja sen jälkeen kolmantena uusiutuva energia. Eilisiltana tai torst- viikonlopun aikana Saksan hallitus joutui myöntämään virallisessa tutkimuksessa, että Saksalla ei ole tarpeeksi rahaa purkaa ydinreaktoreitaan. Joten mitä me oikein teemme? Hyväksymmekö sen, että veronmaksajat maksavat satoja miljoonia, ellei sitten miljardeja eivätkä vai Mitä komissio sitten tekee? Ehkä tämä on yksi isoimmista vääristymistä markkinoilla. Komissio on luvannut jo 2003, että laati ehdotuksen eh, eh, tästä purkusuunnitelmasta. Mitä olette tämän asian kohdalla tehneet? Ja vielä lopuksi älykäs rahoitus älykkäille rakennuksille. Kyllä. Mutta nyt siis kun on päätetty tästä, sitten ei olekaan rahaa enää tällaiseen toimintaan pöydällä. Minä toivon, että älykäs rahoitus älykkäille rakennuksille toimii niin kuin olemme halunneet niin, että on tietyt varat energiatehokkuuteen myönnetty, jotka synnyttävät ainakin 50 miljardia tai enemmänkin investointeja, koska tiedämme, että meillä on tällainen kuilu rahoituksessa kanssa, mitä tulee rakennusten uusimiseen. Ja vielä viimeinen kommentti. Tästä puhuitte auringonpimennyksestä. Minä olin Berliinissä perjantaina. Miljoonia. Tai no ei nyt sentään. Satoja tuhansia kumminkin oli kaduilla siis ihmisiä. Ja tietysti Saksan lehdistö, Saksassahan on, oli paljon spekulointia sähkökatkoksesta siitä, että ei pitäisi mennä hissillä. Ja olin kello kaksi valtiovarainministeri, tai edessä ministeriössä Saksassa, ja hän, siellä ministeri sanoi minulle, että minulla on huijattu toinen kerta elämässäni, koska hän oli vastuussa 1999-2000 tästä kuuluisasta tietokoneongelmasta, joka piti syntyä. Hän oli ollut herra koko yön, koska hän oli vastuussa ydinvoimaloiden turvallisuudesta, eikä mitään tapahtunutkaan. Ja olen sitä mieltä, tai hän sanoi minulle nyt, että kaikki nämä tarinat sähköjärjestelmästä, joka ei pystyisi selviytymään ja ennakoimaan näitä voi, energiakatkoksia, niin se on vähän samantyyppistä. Siis viime perjantain tapahtuma kuitenkin osoittaakin, että meidän järjestelmä on valmis suurelle määrälle uusiutuvaa energiaa. Kiitoksia sitten. Sidi Kiotis, olkaa hyvä vuosta. Kiitoksia. Minäkin onnittelisin varapuheenjohtajaa tehdystä työstä, jota hänen tiiminsä on tehnyt vaikkakin me tiedämme, että on erilaisia käsityksiä täälläkin. No, mukava nähdä häntä useammankin, useammankin kerran täällä <clears throat> ja luulen, että tämä kuitenkin, meidän pitäisi vaalia suhteitamme komissio ja parlamentin välillä. En nyt puutu asioihin, joista on puhuttu jo aikaisemminkin. Emme sen hyväksy sitä, että, että että mitä komissio puuttuu ulko, ulkoisiin sopimuksiin ja neuvotteluihin kolmansien maiden kanssa. Me olemme nähneet, että mitään konkreettisia toimia ei ole vielä tehty, jotta maat jotka, suhteessa maihin, jotka kuuluvat entiseen Neuvostoliittoon, mutta haluan kuitenkin puuttua parin asiaan, jotka liittyvät neuvoston päätelmiin. Ensinnäkin välttämättömyys varmistaa suvereenit oikeudet jäsenvaltioissa, kun käytämme ja tutkimme luonnonvaroja. Esimerkiksi Kypros ja suhteessa energialähteisiin me olemme todenneet, että Turkki on toiminut laittomasti, vaikkakin on hakijamaa valtiota häiritään aluksilla. Ja sitten Turkki saa asiasta raportin, eikä ajatella ollenkaan turvallisuutta ja varmuutta. Olemme nähneet, että, että tällaista jäsenmaata estetään jatkuvasti käyttämään, käyttämästä suvereenia oikeuksiaan. Ja muita kohtia, jotka liittyvät neuvoston päätelmiin – omien sisäisten energialähteiden käyttö. Tässä on, tästä on puhuttu eräässä toisessa yhteydessä. Minä katson, että tällä tiedonannolla energiaunionissa on laiminlyöty muutamia kohtia. Esimerkiksi se, mikä, on, mikä voisi olla Kyproksen rooli meillä ja Välimeren alueella, erityisesti sen itäpuolella – energialähteitä, joita voitaisiin ehkä käyttöön, jotta voitaisiin parantaa unionin energiatoimitusten varmuutta ja turvallisuutta semminkin kuin nyt, kun maakaasua äh, etsitään tässä maa, alueella, esimerkiksi Israelissakin. E-, erä, muutama päivä sitten eräs amerikkalainen yritys saanut oikeuksia tällä Kyproksen talousalueella – ja siellä pyritään käyttämään näitä luonnonvaroja. Siellä on tutkittu, mutta tärkeää olisi kehittää Kyprosta ja sitä koko aluetta. Haluaisinkin kysyä komissiolta, miten te näette tämän energiatoimitusten varmuuden ja turvallisuuden suhteessa siihen, millä tavalla luonnonvaroja käytetään ja resursseja käytetään meillä ja yleisestikin Kaakkois-Välimerellä. E Kiitos. Tämä oli oikein mielenkiintoista ja myös oli mielenkiintoista puhua näistä yhteen liitännöistä Euroopan välillä. On hienoa, että vihdoin on huomioitu se, että on paremmin liitettävä yhteen Euroopan valtioiden energiaverkot, niin kuin Fuller sanoi, ja 30 vuotta sitten. No mutta koska on liian myöhäistä. Ja olemme kuitenkin huolestuneita siksi, että tämä pohjautuu ainoastaan tärkeimpiin kansallisiin monopoleihin ja astetaan etusijalle ainoastaan kaikkein tärkeimmät ja keskeisimmät yhteenliitännät valtioiden välillä. On kuitenkin pienempiä maita tai eh, maaseudulla on sellaisia alueita, ainakin Italiassa, jossa ei energialiitäntä toimi. Ja siksi haluaisimme, että ette miettisi ainoastaan makrotasoa, vaan myös laajempaa energiaunionia, jossa huomioidaan koko alue, ei ainoastaan kaupungit, vaan pitää huomioida myös maaseutualueet. Kiitoksia. Edustaja Kaapalo. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission varapuheenjohtaja näistä puheenvuoroista tämän päivän aiheesta. Kiitän myös tästä näistä tiivistä työstä, jota viime viikolla on tehty energiaunionin osalta ja tämän paketin osalta, jotta se saataisiin parlamenttiin. Haluaisin keskittyä yhteen spesifiin asiaan, josta, joka liittyy energiaunionin ydinalueeseen – nimittäin tutkimuksiin ja innovaatioihin ja kilpailukykyyn. Te itse otitte esille sen, että erityisesti siirryt, siirtymävaiheessa tämä olisi, tässä erittäin tärkeintä olisi edistää tutkimusta ja kehitystä ennen kaikkea on kysymys kilpailukyvyn lisäämisestä eurooppalaisten yritysten osalta, myös energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä. Niin ikään on kyse siitä myös, että voitaisiin kiinteistöä kohteisiin, jossa, jossa tulee hyvä tuotto, on kysymys globaalista teknologian johtajuudesta Euroopassa tällä alalla, on myös teo, kysymys teollisuuden muutoksesta ja toimitusketjuista tässä, mikä on Euroopan asema tässä suhteessa. Te puhuitte julkisista hankinnoista, tässä pitäisi erityisesti ottaa huomioon myös vihreä kasvu, ja, jotta, jolloin voitaisiin kehittää myös uusia avainteknologioita. Te sanoitte, että on kysymys monialaisista tutkimus, tutkimus- ja tieteen voidaankin kysyä, mitkä ovat, minkälainen aikataulu tälle tieteelliselle aloitteelle on komissiossa, onko joitakin kohta, kohtia, joista voitaisiin puhua jo tänään jotain, ja sitten toisekseen, mi, miten tämä aloite rahoitetaan, voisin kuvitella, että mahdollisuus eh, eh, sitten, sitten käytetään eh, rahastoja, mutta voisitteko mainita tästä tieteen ja tutkimuksen aloitteesta jotakin? Madame. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin pyytää varapuheenjohtajaa vastaamaan ensimmäiseen kysymyksiin ja huomioihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä puheenvuorostanne kysymyksistänne. Aloitan herra Karinsista ja aivan erityisesti arvostan sitä, että näette Euroopan neuvoston päätelmät suurena poliittisena liikkeenä. Haluan olla aika rehellinen tässä. Kun, kun, ajattel, kun ajatellaan, että muutama vuosi sitten olisimme saaneet yksimielisen tuen suuremmalle avoimuudelle, mitä tulee yksityisille, kaasu, sopimuksen ja niin edelleen. Sitä olisi ollut vaikea silloin kuvitella, mutta uskon, että viime vuosien tapahtumat, keskustelut jäsenvaltioiden kanssa, keskustelut täällä Euroopan parlamentissa ovat kaikki korostaneet sitä, kuinka tärkeää seurattavuus, avoimuus voisi ollakaan ja miten vahva poliittinen väline meillä käsissämme on, koska se mitä halusimme saavuttaa avoimuuden kautta, vastaa, on se, että olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikilla. Siis e Euroopassa olisi sama laatu informaatio, info, informaation taso, kuin löytyy toiselta puolta neuvottelupöytää. Siellähän istuu vaihtuu huomattavia toimittajia, erityisesti tämä yksi määrävässä asemassa oleva, koska he tietävät täsmälleen, mitä ovat millekin jäsenvaltiolle yritykset tarjonneet, ja koska meillä ei ole näitä tietoja ollut, niin varsin usein sitten olemme saaneet nähdä, miten yritykset tai jäsenvaltiot päätyivät varsin hankaloin hankaliin tilanteisiin. Näimme hintaerot, joita maat maksoivat kaasustaan. Olemme nähneet erilaisia lock-in-ehtoja, niitä on varsin vaikeaa ylipäästä, ja siksi mielestäni transparenssi on todella hyvä eurooppalainen reaktio tai vastine tälle ei kovinkaan tasapainoiselle tilanteelle, jossa Euroopassa on oltu monien vuosikymmenten ajan. Minä haluaisin saavuttaa minun nähdäkseni tällaisen no, sietokynnyksen, josta tässä oli ilmeisesti puhekin. Tietysti haluaisimme tehdä työstää tässä kahden, kahta ehdotusta. Toisaalta toimivälinen sopimus, jota haluatte tarkistaa ja mitä tässä haluttaisiin muuttaa tämmöistä ex post-valvontaa ja ex valvontaa myös. Ja olen sitä mieltä, eh, että tämä olikin yksi argumenteista, jotka muuttivat energiaministereiden mielen, samoin hallitusten päämiesten mieleen, koska mitä tulee sopi- hallitusten väliseen sopimukseen, viittaan vaikka South Streamiin, niin tästä neuvoteltiin, se hyväksyttiin ja ratifiointiin. Ja sitten tämä sopitkaan yhteen Euroopan oikeuden kanssa ja olemme nähneet, että koko lainsäädäntö, talous ja poliittinen ongelmakenttä on tästä syntynyt ja tämän takia minun mielestäni meidän pitää välttää tällaisia virheitä jatkossa ja varmistaa, että sitten kun neuvotellaan hallitusten välistä sopimuksista, niin silloin tarjoaisimme teille jurista apua keskustelisimme sopimustekstistä komission kanssa jo ja kehitetään tällaisia yhteisiä sopimuslausekkeita, joiden kautta varmistetaan se, että mikä tahansa tämän tyyppinen sopimus on täysin linjassa EU-lainsäädännön kanssa. Mielestäni tämä olisi hyvä asia Euroopalle, se olisi hyvä jäsenvaltioille ja se olisi hyväksi kaikille talouden toimijoille jotka haluavat sovittaa toimintansa näiden sopimuksen pohjalta ja käyttää täys, saada tällaisen sääntelyvarmuuden toiminnalleen. Mitä tulee sitten yksityisiin sopimuksiin? Tässäkin haluaisimme tutkia sitä, kuinka voimme tarkistaa kaasutoimitusvarmuusdirektiivien, miten voimme oppia näistä stressitesteistämme, joita pidettiin viime vuonna, ja miten varmistamme sen, että järjestelmämme on paljon, kestää paljon paremmin häiriöitä, ja haluaisimme tarjota jäsenvaltioillemme ja yrityksille – keinoja tehdä työtä luottamuksessa tavalla noudattaen liikesalaisuuksia, noudattaen kaupallista tärkeää tietoa. Emme tietysti tarvista kokonaisuudessaan kaikkia hintoja. Me, me tiedämme, miten käsittelemme luottamuksessa tietoa komissiossa, mutta tällainen yh, ag, kokonaistieto olisi hyväksi myös yrityksille, koska ne voisivat sen sanoa neuvottelupöydässä, niin katsokaa, te tarjoatte meille jotakin, mutta me tiedämme, että Euroopassa standardit ovat nämä. Ja tämän takia mielestäni heille olisi todella hyödyllistä tällainen toiminta. Me täällä Euroopassa voimme todellakin nyt neuvotella paljon vahvemmalta kannalta, kun neuvottelemme ovat saaneet parempaa tietoa ja meillä on yhtäläinen tietokenttä, jota aikaisemmin, ei, tai nytkään vielä ei, ei ole. Ja tällaisia perusteluita voidaan sitten enemmän vielä kehittää ja saataisiin aikaan sopimuksia myös osittaista lainsäädännöstä ja voisimme ehkä vakuuttaa jäsenvaltiot, muut liikemaailman toimijat, energiaministerit ja samoin neuvoston näistä kysymyksistä. Herra Nigavos kysyi hinnoista. Olen sama samaa mieltä hänen kanssaan USAan. Tämä olisi hyvä indikaattori siitä, onnistummeko energiaunionissamme vai ei. Voimmeko todellakin avata sisäiset energiamarkkinat, voimmeko todellakin luoda tarpeeksi kilpailupainetta sille, että hinnat sitä kautta sitten työnnettäisiin alaspäin. Ja tässä meidän täytyy tehdä työtä infrastruktuurin kohdalla pitää voittaa tällaista energiasaarekkeet, joita vieläkin e, Euroopasta löytyy. Ja niin kuin minä ehdotin ja olen kovasti iloinen, että sain myönteistä palautetta Etelä- ja Itä-Euroopan maista. Nimittäin meidän pitäisi keskittyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat meidän valvonnassamme. Ei pitäisi aina keskittyä tällaisiin valtaviin, suuriin hankkeisiin, jos nyt liikaa tässä yksinkertaisena asioita, ne luovat sellaisen vaikutelman, että suuret Mm, kaasuputket tulevat ratkaisemaan kaikki ongelmat. Meidän pitää keskittyä yhteenliittämiseen. Sitä pystymme itsekin hallinnoimaan, koska tätä kautta saamme jo tarpeeksi integraatiota, yhteenliitettävyyttä, joka todellakin pystyy sitten varmistamaan, että näillä mailla on valinnanvaraa ja ne saavat energiaa eri lähteistä, ne voivat valita. Ja näin voimme tehdä jo itse. Ja olen kovasti iloinen, että kun me hiljattain keskustelimme bulgarilaisen energiaministerin kanssa Pitkovan kanssa, hän jo kertoi meille, missä määrin Bulgaria on edistynyt kaikissa yhteenliitäntäjohdoissa, mitä maa tarvitsee. Ja äh, tilanne on ollut vähän tällaisessa tyhjäkäynnin tilassa aikaisemmin, ja nyt tapahtuu paljonkin toimintaa. Sitten tämä 10 prosenttia, saadaanko näiden kaikkien hankkeiden kautta tämä tavoite aikaan. 12 jäsenvaltiota ovat alle 10 prosentin tavoitteen, mutta vuoteen 2020 mennessä kaikki jäsenvaltiot paitsi Kypros tulevat saavuttamaan 10 prosentin tavoitteen, mutta Kyproksen, Kyproksen kohdalla valmistellaan tällaista Euraasia yhteenliitäntää vuoteen 2023 mennessä. Tämäkin huomattavalla tavalla sitten parantaisi Kyproksen tilannetta, koska siinä tapauksessa Kyproks olisi sataprosenttisesti liitetty muuhun Eurooppaan, niin minä toivon, että tämä projekti saa asianmukaista tukea. Siksi olenkin sitä mieltä, että jos, mitä kun puhutaan kunnollisesta täytäntöönpanosta, niin silloin 10 prosentin tavoite kyllä pystytään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä tavoitetta voidaan vielä nostaa. Mitä tulee ilmastonmuutosneuvotteluihin, pääneuvottelemme herrakkaan että edustaa komissiota kaikissa kansainvälisissä neuvottelu, neuvotteluissa. Me teemme läheistä yhteistyötä hänen kanssaan tiiminä, jos on mitään äh, rajat ylittäviä kysymyksiä hänen kanssaan, niin toimme yhdessä ja tietysti toimme yhdessä herra Kanieteen, Rova Mogherinin, herra Khanin kanssa koska nythän me tarvitsemme erittäin vahvaa diplomaattista aktiivista toimintaa niiden maiden suuntaan, jotka pitää saada mukaan, jotka pitää vakuuttaa siitä, että niiden kannattaa liittyä meidän toimintaamme, koska mehän tiedetään, että loppujen lopuksi COP21 tekee konsensuspäätöksen, ovat varsin monimutkaisia neuvotteluita ja meidän pitää pystyä onnist- vakuuttamaan kaikki, jotta ne liittyvät meidän rinnallamme, jos me haluamme globaalin sitovan kunnianhimoisen suunnitelman. Niin tässä tarvitaan todellakin yhteistyötä, tiimityötä. Herra Akivits kysyi energias, energiavarmuudesta ja yhteisistä kaasuhankinnoista ja hiilihankinnoista. Me tulee yhteisiin kaasuostoihin. Täällä valiokunnassa varmasti on tästä myös paljon keskusteltu. On Länsi-Euroopan maita ja yrityksiä, jotka uskovat, että kaasumarkkinat ovat aika likvidit, ne toimivat hyvin ja ei tarvita mitään lisävälineitä parantamaan markkinoita. Tietenkin sitten Keski- ja Itä-Euroopassa tilanne on eri. On kokemuksia, jotka ovat vaivan vaikeitakin näiden maiden historiassa. Mitä teimme? Pyysimme, laadimme tutkimuksen tai teetätimme tutkimuksen ja tutkimustulokset saadaan varsin pian tarkasteluun. Ja sitten kun me arvioimme sitä, miten tällaisia välineitä voitaisiin rakentaa niin, että noudatettaisiin VTO-velvoitteitamme, kilpailusääntöjämme, miten voitaisiin näitä käyttää kriisiaikoina, jotta annettaisiin eurooppalaisille, Euroopalle uusia neuvotteluvälineitä ja olemaan paremmassa tilanteessa siinä tapauksessa, että kriisi iskee päälle. Mitä tulee, tai tämä kysymys tuli moniltakin parlamentin jäseniltä, mitä tulee kansallisen itsemääräämisoikeuden koskien e-, e-, e-, energiavalikoimaa ja ilmastonmuutoksia. Tässä näkyy hyvin, miten me asian suhtaudumme. On totta, että on kansallinen itsemääräämisoikeus, päätöksenteko-oikeus, energialähteiden valikoimusta, mutta samanaikaisesti meidän pitää kunnioittaa yhdessä sopimme, sopimiamme puitteita ja eri valikoimien kautta meidän täytyy päästä yhteisiin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet ilmastokysymyksissä ja uskon, että puolueelliset huolenaiheet on aina otettu huo, hu, huomioon lähtökohtana lähtökohtana aina otettu huomioon ja näin tulee olemaan varmasti jatkossakin, koska lokakuun päätös oli yksimielinen, se sai tuen puoleltakin ja näin meidän pitää yhdessä jatkossakin toimia. Minun täytyy hiukan nopeuttaa puheenjohtaja ilmeisesti. Yes, yeah. No, <laughs> so I will be very, uh, very... Ihan tiivistä tekstiä vielä lopuksi. Herra Petersen kysyi PC kysymyksestä yhteistä hallinnoinnista. Meillä on eri keinoja rahoittaa meillä on verkkojen Euroopan rakennerahastot, pian meillä on strateginen investointirahasto ja Siksi meidän täytyy parantaa hallinnoinnin tasoja, että varmistamme, että kaikki nämä kolme eri projektijatkumoa saavat rahoitusta ja pyritään yhteiseen tavoitteeseen ja työstämme infrastruktuuria, otamme mukaan energiatehokkuus prioriteetit tähän hankkeeseen, niin kuin tätä korostetaan ehdoissa ja prioriteeteissakin, jotka liittyvät Euroopan. Ja tätä kautta pystymme niin kuin eh, Efesissäkin herra Turmesta ja haluaisin kiittää hänen lämpimistä sanoistaan ja ehdotuksistaan tulevaisuuden varalta. Mielestäni olisi erittäin ratkaisevan tärkeää joidenkin suositusten kohdalla, jotka hän teki, kuinka hyvin pystymme suunnittelemaan uudet ener- eh, sähkömarkkinat. Tämä tulee varmasti olemaan yksi lippu eh, huomattavasta hankkeesta tulevaisuudessa, koska jos haluamme kunnolli, jos energiamarkkinat suunnitellaan kunnolla, silloin valtion tukikysymykset, ruuhkautumiskysymykset rajoilla, kapasiteettiongelmat ja mekanismit pystytään ratkaisemaan tämän lähestymistavan kautta. Muun muassa herra Tamburano puhuivat energia muista energian varojen yhdistämiskysymyksistä me teemme läheistä yhteistyötä Euroopan täysin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, miten kehitetään kunnollisia välineitä sosiaalipolitiikan alueita varmistaa se, että energiat pystyvät maksamaan energialaskunsa aina. Ja haluaisin vielä kertoa edustajalle, että on aika vahvaa kieltä käytetään jäsenvaltioiden suverenisuudesta neuvoston päätelmissä ja mitä tulee Rova Kapeliin, tutkimuksen innovaation merkitys ja tärkeys, ja kun rahoitetaan vihreitä politiikkoja, me pyrimme varmistamaan, että valtavirtaista meidän vihreiden politiikkojen kohdalla näkyy EU-budjetissa. Tätä pitää kunnioittaa kaikissa budjettikohdissa. Tulette näkemään, että se näkyy hyvin kaikissa rahoitusohjelmissa, joita laadamme. Kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Nyt ehdottaisin, että suljetaan puhujalista, joten näin voimme tehdä, kukaan ei vastusta, mutta edelleen on vielä puolitoista minuuttia per puhuja aikaa. Seuraava puhuja, Rova Van Bremt, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Kuten tiedätte, herra varapuheenjohtaja, että meidän ryhmämme pitää energiaunionia oikein hyvänä. Kyseessä ei nyt ole edistymissuunnitelman kukin kohta, vaikka kukin on tietysti tärkeä, vaan tämä kokonaisuus on tärkeä huomioida kokonaislähestymistapa. Ja tässäkin mielessä olin aika tyytyväinen neuvoston sopimukseen, suoraan sanoen, vaikka kaikki tiedämme, että tähän tarvittiin vähän eh, diplomaattista liikehdintää, jotta tähän tulokseen päästiin. No mutta hyvä näin. Hyvä. Tämä on kuitenkin jo uusi lähestymistapa se, että energiaunioni on olemassa ja että on tällainen holistinen lähestymistapa, jossa huomioidaan kaikki tärkeimmät haasteet energia- ilmaston alalta. Tämä on keskeistä. Voisin puhua pitkään tästä energialähteiden eh, yhdistelmästä tai valinnasta. Mutta ehkä kannattaa puhua niistä asioista, joista olemme samaa mieltä. Yksi näistä on energiatehokkuus, niin kuin sanoitte. Mainitsitte myös erään tähän liittyvän asian, joka on todella tärkeä. Kyseessä ovat älykkäät kaupungit ja paikalliset hankkeet, eli pienet hankkeet, jotka ovat kuitenkin tärkeitä. Tähän liittyy energia ja myös digitaalimaailma, digitaali- ja energiainfrastruktuurit saadaan näin yhteen. Ja minulla oli kysymys tässä yhteydessä liittyen tähän toiseen asiakokonaisuuteen, josta täällä parlamentissa on kovasti puhuttu, eli kyseessä on FCI. Meidän pitää ajatella eurooppalaisia investointeja kyseessä on siis EFSI, ja kun ajatellaan näitä suuria investointeja, niin tähän voidaan ottaa mukaan energiaunioni ja samanaikaisesti älykkäät kaupungit ja energiatehokkuus. Ja haluaisin myös korostaa sitä, että tämä on asia, johon täällä vielä täällä panne, palaamme tähän esiriin. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä Werner. puheenjohtaja ja seuraava Werner. Kiitoksia puheenjohtaja, herra varapuheenjohtaja. Onnittelen teitä myös lämpimästi tästä puitestrategiaehdotuksesta ja myös sen aikataulusta ja toivon, että te myös pidätte kiinni siitä, että mahdollisimman nopeasti saisimme lakiehdotuksia, jotta energiaunioni saataisiin käyttöön. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä, kun aikakin on vähän. Olen oikeasti hämmästynyt siitä, että tämä aikataulu sanoi, että komissio antaa tiedonannon tästä ydinohjelmasta Euratom-sopimus velvoittaa sinänsä komission säännöllisesti raportoimaan ah, oh, tai ah, oh, kertomaan ydinenergian tilanteesta Euroopan unionissa, mutta minusta tämä on hieman onnaton, kun puhutaan ajatuksesta ja prioriteeteista, että komissio aikoo tehdä investointiohjelman ydinenergian osalta yhdeksi osaksi yhdeksi osaksi energiaunionia ja kun luodaan energiaunioni, niin mehän oikeastaan tähtäämme ymmärtääkseni ympäristömyöntäiseen ja kestävään energiamalliin Euroopassa. Ehkä te voisitte lyhyesti ottaa kantaa tähän, miten te tämän priorisoinnin teitte ja toinen kysymykseni koskee myös sitä kysymyksestä, jonka Claude Tyrmis esitti, nimittäin tulevaa, äh, tulevia sähkömarkkinoita Euroopassa. Komissiohan tällä viikolla esittää tiedonannon Euroopan sähkömarkkinoista ja seuraavana vuonna lainsäädäntöehdotuksen. Voitteko ehkä hieman täsmäntää tätä, koska on kysymys myös Euroopan sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Kiitos. Kiitos. Oikein paljon seuraavana Elsa Gerek. Effektivnos. Kiitos oikein paljon. Energiatehokkuus on energiaunionin ydin. Emme kuitenkaan ole saaneet tälle alalle kunnon välineitä, emmekä myöskään yksittäisille jäsenvaltioille, sillä nykyinen 40 prosentin tavoite on vain poliittinen tavoite ja se koostuu rajoitteista ja rajoituksista. Nykyinen direktiivi, tämä nyt ole samalla lailla kuin mitä herra Turme sanoi, no mielestäni se ei ole todellakaan onnistunut. Ainoastaan energian konvertio ja siirto voi olla tapa toimia, kun tilanne vaihtelee eri maissa kulutuksen osalta, niin nykyiset ehdotukset eivät edistä innovaatiota energiatehokkuuden alalla, ei myöskään uudistuvien energialähteiden alalla. Miten oikein nyt aiotte huomioida sen, että tätä välinettä ei ole päästökauppajärjestelmässä? Kiitos ja seuraan edustaja Sorinjo. Obrigado, senhor vice-presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. No, kiitän teitä tästä keskustelusta energiaunionin osalta. Tämähän on jo myönteinen kehityspiirre. Ja minusta me tarvitsemme myös tätä äh, laajaa me tarvitsemme äh, digitaaliselle tasolle myös paljon taajuuksia, mutta sama koskee energiaa. Laajakaista oikeastaan kaikkialla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tuhlausta ja jätteitä täytyy välttää. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tärkeä prioriteetti, täällä mainittiin äh, uusiutuvista energialähteistä, mutta uusiutuvat energialähteet, niiden täytyy olla myös kilpailukykyisiä tullessaan markkinoille me tarvitsemme kilpailukykyiset hinnat. Siksi onkin tärkeää, että silloin kun lähdetään panemaan tätä täytäntöön, niin sitten pitää suunnitella, voida suunnitella niin, että tutkimus, tutkimuksiin ja innovaatioon panostetaan. Meidän täytyy tulevaisuudessa pystyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä markkinahinnoilla, jotka ovat kilpailukykyisiä. Mark- ja markkinainterventiot, kuten meidän, meidän täytyy jo puuttua peliin jo ennen kuin energiamuoto tulee markkinoille, jotta se ei ole markkinoille liian kallis. Ja sitten liuskekaasusta. Mehän tiedämme, miten USA toimii ja myös muut maailmanmarkkinoilla. Minähän olin varjoesittelijä eräässä liuskekaasupaperissa jota käsitetään myös Eurolat-kokouksessa, ja monet maat maailmassa panostavat Äh, liuskekaasun tuotantoon. Ja liuskekaasuhan ei ehkä Euroopassa ole prioriteetti, mutta sitä se tulee tavallaan niin kuin kyökin kautta näiden kauppasopimusten myötä energiamarkkinoille Sen tietää, että millä tavalla te suhtaudutte tähän esimerkiksi liuskekaasuun. Thank you much, colleague. And uh, Mr. Pieper. Kiitos ja sitten edustaja Pieper, seuraava puhuja. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymykseni varapuheenjohtajalle energiatehokkuudesta. Te puhutte paljon markkinataloudesta, mitä markkinat säätelevät, mutta edellinen direktiivi yksinkertaisesti tätä sanoa, että me teemme, hoidamme tehokkuuden, me teemme säästöjä ja pakotamme kaikki jäsenvaltiot sit säästämään prosentin vuodessa. Minun kysymykseni, millä tavalla tämä energiatehokkuusdirektiivi sitten jatkuu? Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat? Tehdäänkö taas niin yksinkertaisesti, että sanotaan, että, että täytyy, otetaan taas tällainen säästöpakko vai otetaanko hieman enemmän joustoa mukaan? Toinen kysymykseni koskee kapasiteettimarkkinoita. Jokaisella maalla on omat omat peruskuormajärjestelynsä kapasiteetin osalta. Millä tavalla te tai mihin te, miten te tähtäätte siihen, että kun on näitä erilaisia pyrkimyksiä Ranskassa, Saksassa, että nämä saadaan yhteen Euroopan, kehu, Euroopan tason kehykseen. Kiitos. Ipan Kiitos edustaja Tosanovski. Dala slovo a chtěl bych velmi poděkovat panu místopředsedovi, že... Puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Zetsovitsia, että hän on tullut kokouksemme näin usein ja näin kurinalaisesti osallistunut. Tämä todellakin osoittaa hienosti, että painotamme energiaturvallisuutta ja energian tulevaisuutta eu Olen kiitollinen siitä, että hän on tullut paikalle ja siitä se onkin tärkeää. Olen myös samaa mieltä pyrkimyksestä luoda yhteiset markkinat Minun pitäisi sanoa, että vahvistaa, mutta sit näitä markkinoitahan ei ihan vielä ole olemassa, vasta työstämme niitä. Yksi peruskysymyksistä on tuki, ja tätä arvostan myös. Ja tämä tuki yhteenliitännöille Tämä on todella riskialtis kysymys, joka meidän pitää kuitenkin hoitaa. On yksi asia kuitenkin, joka on näitä toimia vastaan, nimittäin miten suhtaudumme valtion tukiin koskien uusiutuvia energianlähteitä. Ne ovat usein pitkäaikaisia tukia ja niiden on tarkoituskin olla pitkäaikaisia. Mitä näytte hoitaa tämän asian, koska tässähän voidaan päätyä varsin vaaralliseen tilanteeseen ja mahdollisesti muutetaan jälkikäteen sopimuksia ja tämä saattaisi tästä tulee toimia tarpeen ja monenlaisia kiistoja ja se voisi heikentää koko konseptia jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja voi vastata. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja koska minulla on näin vähän aikaa, niin oikeastaan säästän näistä kiitoksen sanoista. Ja meillä on varmasti tulevaisuudessa on mahdollisuus ottaa tämä kiinni. Minulla on kriittiset asiat ensimmäiseksi. Minusta meidän pitäisi energian äh, riippumattomuudessa painottaa enemmän sitä, että energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat ydin äh, riippumattomassa strategiassa. Ja toiseksi kritisoin teitä, että neuvoston päätelmissä äh, yksimielisyyden periaatteesta pidettiin kiinni, kun sanottiin, että Eurooppa-neuvosto jatkaa tarkkaa opastamista. Minusta tämä oli taka-askel semminkin, kun energiaunioni halutaan luoda. Me emme voi ajaa sellaista strategiaa, jossa sanotaan, että hitain määrää. Ja minun kysymykseni, kysymys läpinäkyvyydestä kaasusopimuksessa, tästähän puhuttiin jo. Minä pyytäisin teiltä täsmennystä minkä tyyppisiä sopimuksia tehdään läpinäkyviksi, sopimukset valtioiden välillä vai valtioiden ja yksityisyritysten väliset sopimukset vai kaiken tyyppiset sopimukset. Kiitos. Madame Thank you. Uh, there were many Kiitoksia. Monet puhuivat uusiutuvista energialähteistä ja minä olen hiljattain seurannut komission tietoja tästä asiasta, koska on tällainen maakohta, on maakohtaiset tavoitteet ja luin, että Ruotsi, Viro ja Bulgaria ovat täyttäneet omat tavoitteensa jo nyt. Minä tulen Suomesta. Tällä hetkellä 34,5 prosenttia ollaan saavutettu tavoitteista ja sitten Ruotsi ja Latvia on vain meitä edellä. Siis viisi näistä maista, jotka mainitsin, ovat kovasti riippuvaisia biopolttoaineista samanaikaisesti, joten nyt me puhumme johdonmukaisista politiikoista. Ehkä puheenjohtaja voisi, varapuheenjohtaja voisi puhua näistä tätä ko, koherenttia politiikan tekoa, kun meillä on monia tavoitteita, missä määrin voidaan kestävällä tavalla käyttää hyväksi biopolttoaineita. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja vastaa. Thank you very much, Mr. President, and I'll... Kiitos oikein paljon, hyvä puhemies. Pyrin puhumaan lyhyesti. Haluaisin kiittää edustaja Van Brantia hänen tästään tuesta ja myös tästä lainauksesta häneltä. Tämä on oikein eh, kaunin kuulosta, kun mennään hiiliyhteisöstä tuulen ja auringon yhteisöön. Tämä osoittaa todellakin, että haluamme saada aikaiseksi perustavanlaatuisen muutoksen Euroopan unionissa ja varmistettava se, että kaikki tämä myönteinen kehitys ja uudet välineet tulevat täysin käyttöön. Energiatehokkuus, älykkäät kaupungit, nämä asetettava avainasemaan uusissa ehdotuksissa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on mietittävä sitä, miten voimme huomioida pienemmät paikkakunnat ja pienemmät kunnat, jotka haluavat edetä energiatehokkuudessa, mutta ne pelkäävät siksi, että on rahoitusvaikeuksia tai ei ole tarpeeksi hallinnollista tukea tällaiselle eh, kattaville hankkeille. Ja siksi tarkoitus on yhdessä investointipankin ja pankkien kanssa, joilla on joku kokemusta tässä asiassa. Halutaan puhua siitä, miten voidaan saada yhteen näitä hankkeita ja käyttää jotain yksinkertaista välineitä, kun puhutaan niin instituutioista investoista, erityisesti eläkerahastoista ja promoten pankkeista, niin kyllä ne haluavat tähän suuntaan mennä ja investoida, mutta ne haluavat varmistaa sen, että lainsäädäntöä mukautetaan siten, ettei tarvitsisi olla yhteydessä satojen pienin investoijiin, vaan että olisi sellaisia välineitä, joiden avulla pienet investoijat, eh, kunnat ja kaupungit voisivat olla siinä osana. Tämä on yksi avainkysymys. Tärkeää on se, että me olemme aloittaneet jo sisäiset keskustelut pankkialan kanssa tähän liittyen. Ja mitä tulee sitten edustaja Veren kysymyksiin, tietysti jos ajatellaan ydinvoimaa, niin on selvää, että tässä vaiheessa 16 jäsenvaltiossa tuotetaan energiaa ydinvoimaloissa. Meillä on 14 jäsenvaltiota, jotka ovat päättäneet jatkaa ydinenergian käyttöä ja tiedämme, että tämä on suuri tehtävä. Tämä on, tämän on toteuduttava kaikkein korkeimpia eh, ympäristöstandardeja ja turvallisuusstandardeja kunnioittain ja siksi asia on padoittua nimenomaan turvallisuuden ja ympäristön suojelun kannalta. Ja tämä on Euroopan unionin tärkeä vastuualue ja myös komission vastuulla. Ja sen takia erityisesti komissio kiinnittää tähän huomionsa. Ja sitten edustaja Kiirikin kysymys, mitä tulee päästökauppajärjestelmän, jos puhutaan liikelman kanssa, niin siellä kyllä on aika selvästi sellainen äh, ajatus voimassa, että tarvitaan äh, vakaata sääntelypuitteistoa, tarvitaan sellaiset markkinamekanismit, jotka koskevat hiilen hinnan asettamista. Tällä hetkellä hinnoittelujärjestelmä ei toimi, se on saavantava toimimaan taas kerran ja me aiomme ehdottaa tätä, kun ehdotamme päästökauppajärjestelmän uudistamista. Jos meillä olisi oikea hiilen hinta, niin tämä varmasti johtaisi innovaatioiden ja tutkimukseen saataisiin uusia innovoivia ajatuksia ja tähän me pyrimme, kun ETSA uudistetaan. Sitten edustaja Sorinjo, hän korosti sitä, että ei saa jäädä jälkeen tutkimuksessa ja innovaatiossa olen samaa mieltä kanssanne. Meidän pitäisi mielestäni investoida lisää ja panostaa lisää sellaisiin asioihin, joissa ollaan jo hyviä, eli kyseessä ovat älykkäät verkostot. Jos niitä käytetään, niin voidaan paremmin suunnitella eh, kulutustamme ja kuluttajat voivat päättää, millä hinnalla keneltäkin voi sähköä tai energiaa ostaa. No, he voivat eh, suunnitella energiatarpeita ja voidaan varmistaa se, että energiaa käytetään tehokkaammin kuin tällä hetkellä tuskin meille tulee liuskekaasu eh, vallankumousta niin kuin Yhdysvalloissa, mutta ehkä kuitenkin eh, älykkäiden verkostojen vallankumous, sillä tämä on nyt uusi mahdollisuus hallinnoida energiatarpeita. Tähän voisimme paneutua ja siitä voitaisiin saada samantapaisia tuloksia ja olen samaa mieltä siitä, että tutkimuksia ja innovaatio yhteisön on tätä tuettava. Ja sitten herra Piper puhui eh, energiatehokkuuden jatkotoimista. Me olemme jo suunnitelmaan laittaneet selvästi, että aiomme tarkistella uudelleen energiatehokkuusdirektiiviä ja rakennusdirektiivin energiatoimivuutta. Me aiomme antaa lämmitys- ja ilmastointistrategian. Nämä ovat konkreettisia ehdotuksia, joista päästä puhumaan kohta. Sitä ennen olemme kuitenkin yhteydessä teihin ja kuulemme teitä. Haluamme oppia menneistä ja varmistaa, että toimimme tehokkaammin vielä energiatehokkuuden osalta, että pääsemme paremmin tavoitteisiin ja saadaan parempia tuloksia kuin ennen. Ja jos ajatellaan sitten näitä kapasiteettimarkkinoita, tämä on avainkysymys, johon pitäisi paneutua sähkömarkkinoiden uudella jäsentelyllä ja meidän pitää miettiä, miten voidaan suuria mittakaavoja paremmin käyttää hyväksi, miten voitaisiin tehdä alueellisella tasolla asioita, mitä tehdään nyt kansallisella tasolla. Meillä on eh, esimerkiksi keskisiä yhteistyöfoorumeja eh, Baltian maissa ja Pohjoismaissa, ja tämä osoittaa suurta tehokkuutta. Kun toimitaan alusla tasolla, sitten edustaja Tosjanovski, kiitos teille kommentista. Hän sanoi, että käyn täällä usein ja olen täällä pitkään, no ehkä vastaan vähän lyhyemmin tässä, mutta on totta, että yhteenliitännöt ovat todella tärkeitä. Pitää myös päästä eroon hallinnollista esteistä, koska näin ei pystytä vapaasti toimimaan niin, että voidaan alentaa energian hintoja. Mitä tulee sitten tähän takautuvuuteen ja eh, energiamarkkinoiden vääristymiin, meidän pitää toimia valtion apu suuntaviivojen mukaisesti. Ne esitelti viime vuonna uudistuvien energialähteiden osalta ympäristöön liittyen ja meidän on varmistettava, että tässä toimitaan samalla kilpailukykytasolla, kun kyse on eri energian lähteistä On myös tehtävä kahden vuoden välein analyysejä, jos mietitään energian hintoja, mitä kaikkea siinä on mukana, miksi meillä on tukkuhinta, joka on hyvin lähellä Yhdysvaltain hintoja, ja miksi sitten käyttäjähinta on niin erilainen eri maissa, mitä kaikkea maksuja siinä mukaan, siirtomaksuja, erilaisia veroja ja muita meidän pitäisi saada paljon parempaa avoimuutta ja selkeä, selkeyttä energian hinnoittelun Euroopassa. Ja edustaja Burtikov korosti energiatehokkuuden tärkeyttä ja sitä, että Euroopan neuvosto teki päätöksensä anonyymisti. Näin on, näin on aina. Ja tärkeä, tärkeää, anteeksi, yksimielisesti. Ja on tärkeää, että yksimielisesti annetaan tukea energiaunionille, mutta jos ajatellaan lainsäädäntöehdotuksia, niin on mm, tavanomaisia ehdotuksia, joissa päätetään määräenemmistöllä ja jossa Euroopan parlamentti on todella toisena rinnakas Ja sitten täällä Puhuttiin erilaisista sopimuksista ja haluaisin vain sanoa, että varmistetaan se, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkopuolelta, ovat Euroopan säännösten mukaisesti. Eli tässä tarkoitetaan kaikkien sopimusten osalta avoimuutta ja me aiomme tehdä lainsäädäntöehdotuksen liittyen kaasun toiminta varmuuteen. Ja sitten edustaja Kumpulan natri kysyi biomassasta. Se on hyvin tärkeä energialähde. Ja tiedän, että Suomi, Ruotsi ja myös Baltian maat todellakin eh, ovat ottaneet käyttöön eh, tätä biomassaa ja uutta tekniikkaa hyvin tehokkaasti. Kiitos. Sen varapuheenjohtaja energiaunionista strategia on todellakin yksi tärkeimmistä avainkohdista ITRE-valiokunnassa ja me jatkamme keskustelujamme huomenna kello 15 eteenpäin. Silloin komission jäsen eh, Kanjete on täällä paikalla ja valmistelemme myös oman mietintömme energiastrategiasta nyt. jatkossakin olemme yhteistyössä teidän kanssanne komission jäsen kiitoksia, että tulitte paikalle. Kiitoksia tästä keskustelusta. Colleagues, ladies and gentlemen, let us go Kollegat, hyvät naiset ja herrat, eteenpäin. Too spoiled. Uh, ei ole aikaa hukattavaksi. Kohta viisi esityslistalla maahavainnoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Olkaa hyvä, jos ette halua jatkaa täällä, niin suokaa nyt anteeksi, mutta pyydän teitä poistumaan tästä salista mahdollisimman nopeasti. Thank you to all of you staying here. Kiitoksia kaikille, että olitte täällä tähän asti. Colleagues, this... Kollegat, maahavainnoinnin tietojen levittäminen kaupallisessa tarkoituksessa. Komission ehdotuksen tarkoituksena on saada aikaan sisämarkkinat maahavainnointi satelliittitiedoille. IMKO-valiokunta on mukana säännön 54 mukaisesti meidän komiteamme kanssa tässä asiassa. Ja tuli sellainen ehdotuskin komissiolta, Tämä ehdotus tuli komissiolta erittäin tärkeä kysymys. Että vedettäisiin pois tämä ehdotus, jos mitään sopimusta ei saataisi aikaan puolen vuoden aikana neuvoston ja parlamentin välillä. Mutta onneksi ensimmäinen varapuheenjohtaja Herra Timmermans jatkossa totesi, tai järjesti 10.3 valiokuntapuheenjohtajakokouksen ja totesi, että komissio ei vetäisi pois tätä asiaa, jos sekä neuvosto ja parlamentti tekisivät työtä asian parissa. Ja herra Rova Kreel on esittelijämme tässä. Rova Kreel, pyytäisin teitä esittelemään mietintönne viisi minuuttia, ehkä ei enempää. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä ei ole kysymys mietinnöstä, vaan työasiakirjasta. Ja voisin kuvitella, että monien kollegojen arviot siitä, että energiaunioni on tärkeämpi kuin satelliittitiedot, se mahdollisesti seuraava pari vuoden kuluttua nähdään toisella tavalla, niin olenkin täysin vakuuttunut siitä, että avaruus ja avaruus muodostaa tietynlaisen kasvupotentiaalin Euroopan unionille ja se, ja se liittyy myös Euroopan 2020 kasvustrategiaan ja se mahdollistaa älykkään ja, ja kestävän talouskasvun. Ja avaruusilmailu ja siihen liittyvät palvelut ovat yhä tärkeämpiä eurooppalaisille ilman, että tässä on, tästä ollaan välttämättä täysin tietoisia. Satelliittiviestintä tai esimerkiksi sääennusteet, ne ovat kaikkien tiedossa, useimpien tiedossa, mutta taas toisaalta muualla Tämä näkyy myös e- esimerkiksi maataloudessa tai, tai sitten kaavoituksessa. Telekommunikaatio, navigaatio, navigaatio ja maan ovat ydinalueita tässä avaruuspolitiikassa. Talouden kehityksen kannalta Euroopan unionissa on ratkaisevaa, että oikea sääntelykehys löytyy tälle ja tie kohti menestyksestä avaruusteknologiaa liittyy siihen, että komissio 2013 päätti esittää johdonmukaiset sääntelypuitteet. Ja komission selvitys on sitten antanut ymmärtää, että erityisesti maan havainnoinnissa ja näiden tietojen tuotannon ja levittämisen osalta – voidaan puhua Euroopan tason äh, johdonmukaisesta sääntelykehyksestä, joka on tarpeen, koska pelkästään kansallisella lainsäädännöllä tämä ei ole enää taattua. Kesäkuussa 2014 komissio sitten esittikin äh, direktiiviehdotuksen, josta nyt me olemme laatimassa äh, mietinnön esittelijä Itressä, kuten myös Imkossa, niin kuin sanoitte puheenjohtaja, säännön 54 mukaan ovat tekevät, tekemässä yhteistyötä. Me olemme olleet tiivissä yhteistyössä, jotta saisimme yhteisen rakentavan mietinnön aikaan. Sama koskee työasiakirjaa, joka on teidän papereissanne. Tämän olen kollegani Jens Inselin kanssa Imkosta tehnyt sen yhdessä direktiiviehdotuksesta. Tämän direktiivin tarkoitus on, että saataisiin sisämarkkinat maahavainnointitietojen levittämiselle. Siinä on kysymys ennen kaikkea siitä, millä tavalla nämä, nämä hyvän resoluution satelliittitiedot saadaan markkinoille on tarkoitus saada avoimet, avoimet standardit tähän maan havainnointiin satelliittien avulla ja tällaisen direktiivin ydin edellyttää sen, että kaupalliset tarjoajat unionin sisällä saavat vapaasti ja rajattomasti liikkua. Tästä poistetaan vaan korkean resoluution tiedot, jotka ovat yli 2,5 metriä paremmat, paremman resoluution tiedot ja nämä pitäisi sitten, sitten alistaa jatkotutkimuksiin, jotta voitaisiin ottaa huomioon myös turvallisuusnäkökohdat. Esittelijän kannalta tällaiset sääntelykehykset pitäisi niiden, pitäisi mahdollistaa satelliittitiedot ja pääsy markkinoille ja myös tasavertaisuus kaikille tarjoajille. Tämän lisäksi pitäisi myös talouskehitys yritysten osalta, sitä pitäisi kehittää ja pitäisi myös mahdollinen säteilytys muille kentille ja muihin palveluihin pitäisi ottaa huomioon. <clears throat> Uskon, että tämä ehdotettu direktiivi on, siinä on potentiaalia sille, että päästäisiin näihin tavoitteisiin ja että direktiivi on ottaa esille tärkeän aspektin avaruussektorista. Meillä on eräitä konsultaatioita ollut myös äh, eri sidosryhmien kanssa analyysissä tästä äh, ehdotuksesta me olemme kuitenkin sillä kannalla, että tässä on tiettyjä vajeita suhteessa vaikutusarviointiin komission tasolla konsultaat, sidosryhmien konsultointia. Siinä nähtiin, että siinä vaadittiin laadullista vaikutusarviointia ja myös kustannushyötyanalyysiä, koska nämä on tehty liian heppoisella tavalla tähän mennessä meidän mielestämme. Tärkeä näkökohta koskee sitä kysymystä, minkä, ratka- minkä ongelman tämä ratkaisisi sisämarkkinoilla. Vaikutusarviointi komission tasolta ei ole vielä täysin tyydyttänyt esittelijöitä. Se ei antanut riittävän kattavaa vastausta siihen, minkälaisia ongelmia on olemassa ja millä tavalla tämä direktiiviehdotus poistaisi ne, ratkaisisi nämä ongelmat. Tässäkin äh, edellytetään vielä periaatteellista keskustelua me kuitenkin haluamme edustaa, edistää sitä, että tällä sääntelyllä saadaan myönteinen vaikutus muihin sektoreihin ja että esimerkiksi maatalous ja liikennehallinto ja laivasto, laivailu ja polttoaineteollisuus, millä tavalla ne voisivat hyötyä tästä yhteisöllisestä direktiivistä. Kuitenkin meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että byrokraattiset, byrokraattiset ja äh, hallinnolliset esteet, niitä pitää vähentää yritysten kannalta. Ja tietenkin tämä, äh, tämä liittyy myös kansallisiin, äh, kansalliseen turvallisuuteen, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja siksi me haluammekin meidän mietinnössämme puuttu, esittää eräitä ajatuksia siitä, millä tavalla tämä on mahdollista. Me lähdemme siitä, että eräissä kohdissa, missä haluamme selkeämmän määritelmän, jotta tämä direktiivi ei, direktiivi ei olisi tulkittavissa eri tavoin, vaan että se on niin selkeää, selvää tekstiä, ja me olemme ajatelleet myös sitä, että saataisiin tällainen äh, tarkastelulauseke mukaan, koska markkinat kehittyvät, eri, kehittyvät erittäin nopeasti, tutkimus menee nopeasti eteenpäin ja silloin täytyy olla mahdollisuus myös äh, saada tehtyä muutoksiin tämän, äh, muutoksia tähän direktiiviehdotukseen. Ehkä tämä näin lyhyesti ja nopeasti tästä. Tämä on minusta jännittävä asia, mutta meillä on varmasti aikaa puhua kollegojen kanssa myös myöhemmin. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. You are absolutely... Kiitoksia, olette aivan oikeassa. Tämä on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta, joten edessämme on koko proseduuri, keskustelut, tarkistukset ja niin edelleen. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Edustaja Tosenovski ensimmäisenä pane předsedo. Já velmi souhlasím s paní zpravodajkou a děkuji. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijämme kanssa ja haluaisin kiittää häntä hänen erittäin järkevästä kriittisestä suhtautumisestaan mietinnössä. Meidän todellakin täytyy ymmärtää kaikkien järjestelmien merkitys, joita Euroopalla käytössään on. Ja toisaalta meidän täytyy nähdä, että Eurooppa ei ole ainoa yhteisö, joka voi, jolla on käytössään tällaista korkeaa teknologiaa. Siksi on tärkeää saada aikaan sääntelypuitteet, erityisesti mitä tulee turvallisuusaspekteihin. Meidän pitää olla varovaisia, ettemme vääristä koko markkinatilannetta, koska helposti näin voisi kuitenkin käydä tai voisi käydä niin, että valokuvat tai data, joita satelliitit tuottavat, niitä saataisiin muistakin lähteistä yrityksille, jos sääntely olisi liian tiukkaa. Tämän takia minun mielestäni vaikutusarviointi kaikista näistä direktiiveistä täytyy tehdä. Sen pitää olla paljon täsmällisempää. Meidän pitää tietää, mihin olemme tässä ryhtymässä meille turvallisuus on ratkaisevan tärkeä kriteeri ja sen pitäisi olla perusargumenttina, kun puhumme sääntelystä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijämme kanssa. Uskon, että mietintö on todella ratkaiseva, koska se tulee olemaan ennakkotapaus tavallaan kaikille tulevaisuuden teknologioille, jotka vaikuttavat esimerkiksi myös energiaunionin. Ja siksi minun mielestäni meidän pitää kiinnittää todella paljon huomiota tähän aiheeseen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Van Häyten, anteeksi jos en äännä teidän nimenne täsmällisesti, mutta ehkä te kuitenkin tiedätte, että minä teitä tarkoitan. Kyllä, tiedän. Melkein täydellinen lausuntotapa kyllä. Minäkin haluaisin ensiksi kiittää esittelijää tähän astista työstä. Meillä oli mielenkiintoinen sidosryhmäkokous. Siitä opimme paljon ja haluaisin kiittää siitä, että teitte tällaisen aloitteen ja lähdimme liikkeelle tällä tavoin. Aina kun sääntöjä laaditaan, meidän pitää miettiä, mitä ongelmaa pyrimme ratkomaan, tarvitaanko näitä sääntöjä. Ja paljon kysymyksiä esitettiin te itsekin sanoitte sidosryhmäkokouksen jälkeen, että teillä oli enemmän kysymyksiä mielessä sen jälkeen kuin ennen sitä. No, minä koin tämän ihan savoin Minulla on yhä vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tässä on paneuduttava vielä asiaan paljon yksityiskohtaisemmin. Pitää miettiä, vääristämmekö markkinoita, kuten edellinen puhuja jo kysyi. Me emme pysty valvomaan Kiinan tai Yhdysvaltain satelliitteja, mitä sitten tapahtuu hallinnolliselle taakalle, koska ensin se oli asetettu Euroopan unionin listalle eh, kieltisit, koska siitä tulisi liikaa hallinnista taakkaa. Eli meidän pitää nyt todella miettiä uudelleen, tarvitaanko tätä lainsäädäntöä vai ei. Nykyisen edutuksen pohjalta jäsenvaltioiden on pantava pystyyn kansallinen valvontaviranomainen, jossa käyn läpi kaikki satelliittikuvat ja pitäisi täyttää pitkä lista raportointivelvollisuuksia Euroopan komissiolle. Meidän pitää tarkkaan miettiä, onko tämä tarpeen vai ei. Mutta kun näin hyvin pääsimme liikkeelle sidosryhmäkokouksessa ja koska ehdotukseen on otettu näin paljon kaikenlaista, niin varmasti keskustelu tulee olemaan hedelmällistä. Teistä mielelläni tätä yhteistyötä kanssani. Kiitoksia ja nyt vuorossa edustaja Gonzales Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. At this point, uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Tässä vaiheessa minulla ei paljonkaan sanottavaa. Olen kuunnellut uh, huolellisesti, mitä uh, täällä on sanottu asiasta me olemme lähteneet siitä, että halukkuutta on uh, tehdä työtä tämän ehdotuksen tiimoilta. Ja en nyt väittele, että ehdotus ja vaikutusarviointi olisi täydellinen. Meidän täytyy huomata tämäkin, mutta se, että laajaa kiinnostusta on tätä ehdotusta kohtaan ja, ja komissio on sitoutunut tähän ehdotukseen. Me haluamme olla yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme selventää asioita ja myös, että tehdä myös lisätyötä silloin, kun sitä tarvitaan. Kiitoksia. Very much. Uh, for your... Kiitoksia komission puheenvuorosta. Nyt haluaisin vielä kysyä, pyytää rouva Konstas Kreilia kommentoimaan tätä ensimmäistä keskustelua. Ja ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Tehän jo mainitsittekin, että komissio on hyvinkin ajatellut sitä, että direktiiviehdotus vedettäisiin pois – komissio kuitenkin päätyi toiselle kannalle sen jälkeen, kun parlamentti esitti vastaväitteensä. Nythän on niin, että 25. maaliskuuta jäsenvaltiot vielä neuvottelut, ja sielläkin on hyvin erilaisia käsityksiä tästä asiasta, mutta minusta on todellakin mielekästä tällä alalla saada Euroopan tason direktiivi esille tai pöydälle, koska minä katson, että eri satelliittitietojen tarjoajat tarvitsevat yhteisiä kehyksiä, jotta pystyisivät pärjäämään kilpailussa myös muiden kolmansista maista tulevien tarjoajien kanssa. Se, mitä, se ei saa johtaa siihen, että byrokratia lisääntyy ja se, joka on huoli, jos joku on huolissaan, että 28 jäsenvaltiota äh, perustaisivat kansallisen äh, viraston, riippumatta siitä, onko satelliitti taivaalla vai ei, niin ne kollegat, niitä voi rauhoittaa, että ei tietenkään näin, tähän ei tähdätä, vaan ainoastaan ne valtiot, joilla todellakin on satelliittitietoja äh, tuotannossa ja myynnissä, niin niiden valtioiden täytyy perustaa tällainen viranomainen. Sehän on loogistakin mutta juuri tämän tyyppisten asioiden selventäminen, direktiiviehdotuksessa, sitä täytyy, se vaatii vielä parannusta tässä direktiiviehdotuksessa. Ja tämä on sitten meidän yhteinen työmme lähiviikkoina, jota odotan ilolla. Kiitoksia paljon näistä huomioista ja uskonkin, että me pääsemme kuitenkin hyvässä työssä kohtuullisen tuloksiin parlamentissa. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitoksia. Rouva seuraavaksi Jatketaan. Aikaraja tarkistuksille tai anteeksi, mietintöluonnoksen käsittely 15.16. kesäkuuta, mutta ta, mietintöluonnoksen käsittelystä vielä. 15-16 June, is okay. 15.16. Niin, kesäkuuta. Mietintö luonnoskäsittelyyn silloin. Sitten aikaraja tarkistukselle todennäköisesti 17. päivä kesäkuuta, joten pari-kolme päivää tämän jälkeen, kokouksemme jälkeen on siis aikaraja heti tarkistuksella. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota tähän asiaan ja järjestää kokouksia varjoesittelyn kanssa, rovaisittelijä ja vielä on kolme kuukautta aikaa käydä läpi tätä aihetta. Tämä on tietysti erittäin tärkeä aihe ja tiedämme, että tämä on tärkeää myös digitaalistrategian kannalta ja myös energiaunionin kannalta se on tärkeä kysymys. Älykkäät energiaverkot ja monet muut kysymykset liittyvät ehkä tähän. Ja niin kuin tekin sanoitte esittelijä, kiitoksia tästä keskustelusta, kollegat. Sitten toinen uusi aihe, vihreän kasvun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille kohta kuusi, mutta esittelijämme Philip de Backer tulee olemaan vain muutaman he, tulee olemaan aivan kohta täällä vielä. Hän ei ole paikalla, joten pitää hiukan odottaa. Kolme minuuttia, ehkä viisi minuuttia, emme tiedä. Viidestä kymmeneen minuuttia. Mm, no, viisi minuuttia ainakin onnistuu. Tärkeä aihe vihreän kasvun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille. Siis pieni tauko tässä kohtaa. <laughs> Okay, it's very, very. Kollegat, Philip de Backer on paljon tehokkaampi kuin luulimme, luulimme koska odotimme häntä. Olemme valmiit odottamaan 5-60 minuuttia ja ei mennä kuin kaksi minuuttia hän oli täällä. Siis pk ja vihreän kasvun mahdollisuudet. Kiitoksia, että olitte paikalle, hyvä kollega. Ja muutama yleinen kommentti. 183 tarkistusta tehty tähän mietintöön. Tämä on ensimmäinen aihe, joka käsittelee tekoyrityksiä ja vihreät luovaisuutta. Joitakin kompromissitarkistuksiakin on tehty. Te, ja varjoista tästä näiden, näiden kompromissien tekijönä. Ja meidän pitäisi tästä nyt voida jotakin saada tietää, koska muistaakseni ensimmäinen keskustelu on nyt vuorossa tästä aiheesta valiokunnassa, joten haluaisimme tietää, miten asiat etenevät, erityisesti mitä tulee kompromissi tarkistuksiin. Herra de Backer, haluaisin pyytää teitä esittelemään näitä tarkistuksia, mahdollisia kompromissitarkistuksia. Olkaa hyvä. Colleagues, um, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kollega. On mukava kertoa eteenpäin menosta ja siten, että tar- tarkistuksia on tullut tähän mietintön luonnoksiin, joita käsiteltiin pari viikkoa sitten täällä valiokunnassa. Ja, ja palautteesta olen ymmärtänyt ja edellistä kokouksesta olemme yrittäneet laatia kompromissillista tarkistuksista ja täytyy sanoa, että tämä on menossa hyvään suuntaan – Yli 180 tarkistusta on esitetty. Täytyy sanoa, että todellakin monet tarkistukset olivat, äh, merkitsivät parannusta tähän äh, nykyiseen tekstiin ja siksi uskonkin, että, että ne antavat lisäarvoa tähän tekstiin. Useimmat niistä otetaan huomioon ja yritetään rakentaa kompromisseja niiden ympärille. Viime torstaina meillä oli ensimmäinen rakentava äh, varjokokous ja toivottavasti voimme finalisoida tämän lopullisen kompromissin lähipäivänä ja luulenkin, että kaiken kaikkiaan pystymme löytämään hyvän kompromissin näistä teksteistä. Aivan, aivan lyhyesti haluan käydä läpi nämä tärkeimmät kohdat näistä tarkistuksista, joita on esitetty, ja samalla esitän muutaman ajatuksen kompromissista, jota on otettu ja jota on lähdetty viemään eteenpäin. Ensinnäkin olin tyytyväinen nähdessäni, että laaja enemmistö jäsenistä oli periaatteessa samalla kannalla minun kanssani tästä aiheesta ja myös mietinnön rakenteesta. Se auttoi meitä myös keskustelemaan keskittymään keskustelussa tärkeimpiin asioihin. Ja me olimme, yritimme säilyttää saman rakenteen mietinnössä, koska se oli hyvä selvyyden kannalta. Mielestäni se on hyvä rakenne tällä mietinnöllä tällä hetkellä. Emme oli erilaisia ongelmia pk-yrityksillä markkinoilla, ja me keskityimme erityisesti siihen, mitä voitaisiin tehdä vihreän talouden osalta tässä yhteydessä yhteydessä. Minä halusin löytää tapoja, millä tavalla nämä ongelmat eh, hoidetaan ja millä, minkä rooli vihreällä kasvolla voisi olla näiden ongelmien ratkomisessa toisekseen eh, että oltiin yhtä mieltä siitä, että on tärkeää löytää myös rahoitus näille ohjelmille. Tämä on yleinen asia, ei pelkästään PK-yrityksille, mutta monet muutkin yritykset kohtavat näitä ongelmia. Me yritimme keskustelua rahoitusjärjestelyihin, mitä voitaisiin tehdä erityisesti tällä sektorilla, kun kehitetään uusia liiketoimintamalleja. Ja me yritimme myös selventää, mitä voidaan tehdä tämän näiden yritysten elinkaaren myötä ja millä tavalla voidaan rahoittaa aloittavia yrityksiä. Yritämme myös myös keksiä laajempia, useampia rahoitusmahdollisuuksia. Kolmas asia, johon keskityimme, liittyy tähän, mutta se on laajempi kokonaisuus. On sellainen ajatus, joka syntyi keskusteluissa sekä kollegojen että sidosryhmien kanssa. Tämä myös näkee monissa tarkistuksissa, eli millä tavalla me suhtaudumme tiedonhallintaa, tiedon jakaminen, tiedon siirto, ja tietoisuuskampanjat ja tutkimukset ja selvitykset kaikki nämä elementit tulivat vahvasti kuvaan mukaan silloin, kun me aloitimme nämä keskustelut. Viimeinen asia oli tietenkin, että kaikki täytyy hoitaa erityisesti vihreässä taloudessa. Me tiedämme, että Euroopan komissio on vetänyt pois tämän kiertotalouspakettinsa. Siellä on esitetty myös äh, siis komissaari Timmermans esitti uuden sellaisen vetomisen, että uusi paketti on tulossa, jossa on myös vihreätä kasvua ja niitä asioita, joita me otimme esiin ja tämä tulee hyvin tärkeä asia myös tulevissa keskusteluissa tässä valiokunnassa. Kaikki nämä eri aloitteet lisätään, lisäävät tätä ymmärrystä vihreästä taloudesta ja sen antavista mahdollisuuksista. Samalla se myös on tarkoitus myös helpottaa hallinnollista taakkaa. Tämä oli selkeä enemmistö keskusteluissa tuki tätä linjausta ja kaikki nämä asiat tietenkin täytyy saattaa saman katon alle ja yhteenvedonomaisesti nämä tarkistukset olivat hyödyllisiä, ne paransivat ja äh, myös antoivat selviä äh, keskittymiä tälle äh, mietinnölle. Ja olen luottavainen sen suhteen, että pystymme esittämään hyvin kunnianhimoisen, selkeän ja hyvin strukturoidun mietinnön, joka lähettää viestin ei pelkästään EUn toimielimille, vaan myös muualle, mu- muualle ja muille toimijoille. Kiitoksia ja odotankin Äh, yhteistyön jatkuvista äh, lähipäivinä, että saadaan tämä finalisoitua. Kiitos. And... Kiitoksia. Sitten Vaario esittelee vuorossa, olkaa hyvä. Äh, Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Lepäkkäriä, koska tämä keskustelut olivat hyvin rakentavia ja se on kuitenkin parlamentista edellytys sille, että saadaan hyviä tuloksia. Ja mietinnön nimihän on että kasvumahdollisuudet PK-yrityksille erityisesti kestävän talouden sektorilla ja, ja kasvussahan on kysymys aina siitä, annetaan kannustimia ja niin minkälaisia kannustamia voimme antaa. Ja ympäristövaliokunnassa yleensä eh, on toiminut rangaistuksen tasolla. Me yritämme taas toimia kannustimien tasolla, koska me tiedämme, että, että se kannustimet ovat paremmin, motivoi paremmin kuin, kuin rangaistus koska rangaistus voi johtaa jopa työttömyyslukujen kasvamiseen. Siksi on meille tärkeää, että, että PK-yritykset pk-yritysten kanssa täytyy toimia tällä tavalla, ja jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että Euroopan lainsäädännön vaikutus pk-yrityksiin on sitten myös tutkitaan tältä, tältä kantilta, ja tietenkin silloin myös se etu, että silloin voidaan nähdä, onko kasvu tällä sektorilla koska kuitenkin vienti on kansainvälisessä kaupassa hyvin tärkeä asia, onko tämä kasvu myös sellainen, että saako se riskipääomaa näille yrityksille, koska totta kai viennin, vientiponnistelujen lisääminen, sehän tietenkin sisältää myös suurempaa riskiä, ja siksi riskipääoma näissä yrityksissä täytyy, sitä täytyy muodostua, ja myös vientikaupan rahoitus ja innovaatioiden eteenpäinvienti, tämä on tärkeää, ja Minusta tämä, tämä on peruskonsepti. Meillä on oikein paljon hyviä tarkistuksia, joita olemme saaneet. Olen oikeastaan hämmästynyt, kuinka paljon myönteisiä, hyviä ehdotuksia tänne on tullut. Ja minäkin uskon, että, että ne, ne, jotka eivät ole vielä selvillä, minkälaisia kompromisseja ollaan hieromassa, niin varmasti pystymme, saa pääsemään sopuun esittelijän kanssa. Kiitoksia. Paul. Colleague on behalf of SND. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan alussa kiittää esittelijää erinomaista mietinnöstä ja todella rakentavassa hengessä tehdystä työstä mietintöjen tarkistusten kohdalla. Tässä pyritään tietysti vapauttamaan pk-yritysten mahdollisuudet, potentiaalia, erityisesti mitä tulee vihreään talouteen. Niin tässä onkin paljon tehtävää ja informaatio ja tiedon määrä pk-yrityksillä on tässä ratkaisevan tärkeässä asemassa. Luonnollisesti alus, alun perin keskityttiin myös pk-yritysten rahoitukseen ja pääomansaantiin. Se on myös niille varsin tärkeä. Olen tyytyväinen, että prosessin aikana tarkastellaan myös koko tätä vihreää sektoria mahdollisuutena. Ja varmasti nämä tarkistukset ja kompromissit, joita on tehty, ovat vahvistaneet tätä mietintöä on parannettu mahdollisuuksia toimia pk ja lisätty yhteyksiä vihreän talouteen. Ja sitten on muutamia kysymyksiä vielä jäljellä, jotka pitää ratkaista, mutta toivottavasti siinä onnistutaan. Minulle on tärkeää muun muassa, että jos on yleistä mielenkiintoa tukea tätä hanketta, on tällaisia epäkypsiä teknologioita, niin sekin joskus saattaisi olla tarpeen, ja me olemme puhuneet tästä kohdasta, ja toivon, että voimme löytää asiassa kompromissin mutta en halua nyt käyttää tässä liikaa aikaa, koska saimme aikaan varsin hyvän mietinnön ja haluan vielä kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään. Tiedän, että tämä oli vaikeaa, koska jotkut meistä olivat täällä paikalla viime viikolla, mutta me onnistuimme kuitenkin hoitamaan tämän asian. Kiitoksia. Thank you very much. Green growth Kiitoksia. Tärkeä kysymys. Vihreän kasvun mahdollisuudet pk-yrityksillä. Haluaisiko joku puheenvuoroa? En näe ketään. Euroopan komissio sitten our rapporteur, dear colleague. Esittelijän, mm, niin hyvät hyvä kollega De Backer, jos voisin pyytää teitä ilma, ilmaisemaan loppukommenttinne varjostelijoiden puheenvuorojen jälkeen. Tämä on nyt niin hyvää teksti, että on selvää, että kukaan ei sitä kiistä ja näin kaikki ovat siitä samaa mieltä, muuten olisivat tämän jo sanoneet, no niin, vitsit sikseen, mutta kiittäisin vielä näistä panoksistanne. Täällä on vielä muutama seikka, johon on vähän paneuduttua, mutta ollaan jo aika lähellä. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä rahoitusta, niin tässä pitää myös miettiä sitä, miten tämä sana paremmin mukaan vihreän talouteen paremmin kuin ennen. Ja sitten avoinna oleva kysymys, jonka mainitsi sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Nämä ovat epäkypsät teknologiat, asiasta vielä keskustella, mutta loppujen lopuksi kaikki pyrimme samaan, eli pyrimme siihen, että julkisten hankintojen kautta annetaan uudelle teknologian mahdollisuus, mutta ei kuitenkaan haluta sellaisia tukia, jotka ovat liian suuria. Ja koska sitten kun eh, markkinasyistä nämä tuet, niitä leikataan, niin sitten markkinat romahtavat. Pitää miettiä, miten tämän asian voi nyt sanoa. Lähetän muutaman päivän kuluessa uuden version tästä tähän kohtaan ja ehkä nämä asiat, jotka ovat vähän auki, voin vielä niihin tehdä oman ehdotuksia. Toivottavasti tässä valikunnassa ja koko täysistunnossa saadaan suuri tuki niille. Toivottavasti kaikki suurimmat poliittiset ryhmät tulla tähän mukaan, sillä tilanne PK-yritykset tärkeässä asemassa, kun halutaan päästä takaisin kasvun tielle. So continuing. Kiitoksia. Tämän puheenvuoron jälkeen sanoisin vielä, että tässä tuetaan siis PK-yrityksiä, mutta konkreettisesti myös. Tämä on Tätä kautta pystytään luomaan työpaikkoja. Se on Euroopan kansallisen äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja sitten tämä vihreä kasvu on myös varsin mielenkiintoinen näkökulma asiaan. Äänestämme mietintöluonnoksesta 14. huhtikuuta tänä vuonna. Siis kyseessä on seuraava valiokuntakokous. Ja huomenna Muistuttaisin teitä vielä kerran. Koordinaattorit, koordinaattorit kokoontuvat kello yhdeksältä ja sitten muut tänne kello kymmenen ja ä, silloin äänestetään sitten. Ottakaa äänestyskortit mukaan. Kiitoksia. Nähdään huomenna.